Um, no niin, kollegat, voimme aloittaa. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat täällä ajoissa paikan päällä. Arvostan sitä. Niin, kiitin tässä vain kollegoita, jotka ovat täsmällisesti paikan päällä. Halusin tässä vain ensiksi tarkistaa, onko Diastemera tulossa paikalle. Hän ei pystynyt kuitenkaan tulemaan perheessä paikalle tänä aamuna, sen tuossa vaan tarkistin. Joten, mutta Tarja Fajon on kuitenkin paikalla esittelijöistä, joten voimme aloittaa keskustelun älykkäitä rajoja koskevasta paketista. Ensimmäinen osa koskee rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa. Tanja Fajon aloittaa esittelemällä tämän vai voimmeko siirtyä suoraan komission esitelmään? Ilmeisesti kyllä. Pieni johdanto vielä. Haluaisin vain muistuttaa, että 16. lokakuuta Libe esitteli teknisen tutkimuksen älykkäistä rajoista, mutta silloin kappale, josta, jossa käsiteltiin näiden järjestelmien kustannuksia, ei ollut vielä saatavilla, kuten silloin ilmoitettiin. Nyt komissio esittelee tämän kustannusanalyysin. Annan komissiolle puheenvuoron ja sen jälkeen esittelijä Tanja Fajon saa puheenvuoron ja tietysti kaikki muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Eli herra Rosenberg, Rosenburg komission puolesta. Enintään 15 minuuttia puheaikaa teille ja sen jälkeen jäsenet ja, ja sitten keskuste- voimme keskustella ja ottaa toisenkin kierroksen. Mutta nyt komission Rob Rosenburg. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, tänään aiomme esitellä teille rahoitusosan älykkäitä koskevasta selvityksestä. Yritän tehdä sen jotenkin yhtenäisesti kytkemällä sen tärkeimpiin tuloksiin kertomuksessa – ne esiteltikin teille täällä parlamentissa 16. lokakuuta. Ennen sitä kuitenkin haluaisin pikaisesti muistuttaa vähän taustasta. Komissio teki ehdotuksensa 2013 helmikuussa vastauksena tarpeeseen, tarpeeseen uudistaa, uudistaa Schengen-rajoja. Siellä on kaksi osaa, EES, maahantulo ja maasta lähtö, ohjelma sitten RTP, rekisteröityjen matkustajien ohjelma. Molemmat parlamentti ja neuvosto halusivat myös jotain selvityksiä kustannuksista ja teknisistä kysymyksistä. Siksi 14. helmikuuta tänä vuonna sovittiin konseptin testaamisesta pääosiltaan. Siinä on kaksi vaihetta oikeastaan. Ensinnäkin selvitysvaihe. Tekninen kertomus annettiin lokakuussa. Ja myös sitten tämä rahoitusosa tämän kuun lokakuun lopusta. Ja sitten vielä testivaihe, koehanke, pilotti. Sitä ollaan valmistelemassa nyt ja ensi vuoden maaliskuulla käynnistyy. Komission jäsen Avramopoulos eilen totesi, että testausvaiheen jälkeen, eli ensi vuoden syyskuun nurkilla, komissio mahdollisimman nopeasti laatii uuden, ei tarkistettu, vaan uuden lainsäädäntöehdotuksen. En viime vuoden ensi vuoden loppupuolella tai 16 alkuvuodesta. Samoihin aikoihin 2013 ehdotus perutaan. Uudessa ehdotuksessa komissio puuttuu parlamentin ja neuvoston esittämiin huoliin. Nyt sitten itse selvitykseen, kustannuksiin. Tärkeimpänä tavoitteena rahoitusselvityksessä oli antaa päivitettyä luotettavaa tietoa kustannuksista EES ja RTPssä sekä mitä keskitetysti voidaan tästä saada tietoa tai jäsenvaltioista. Toisena pyrittiin selvittämään, onko paketille osoitettu ar- kustannusarvio 190 miljoonaa riittävä, kun ajatellaan myös rahoituskehystä. Jos ajatellaan nykyistä rahoituskehyksen tarjoamaa summaa, niin se kyllä riittää hyvin kolmen vuoden kehityksen 2017-2019 ja sitten yksi vuosi toimintaa 2020. Jos sitten ajatellaan 2013 ehdotusta ikään kuin lähtökohtana, niin neljän vuoden kustannukset 430 miljoonaa. Ja jos tämä ekstrapoloidaan seitsemälle vuodelle, jotta voidaan vähän vertaillakin tätä rahoituskehyskautta, vähän keinotekoista tietenkin, mutta vertailu on aina hyödyllistä, niin molemmissa järjestelmissä kustannukset olisivat 622 miljoonaa, parikymmentä prosenttia vähemmän kuin mitä nyt on annettu rahaa. Syy merkittävälle leikkaukselle ovat monenlaiset, mutta ennen kaikkea kahdenlaisia, koska pari vuotta sitten teimme ensimmäiset laskelmat ja sitten noiden päivien markkinoilla kilpailu on kovempaa Siksi kustannukset ovat verkkojen osalta laskeneet. Verkkopalveluja saa nyt halvemmalla kuin aikaisemmin. Se on ensimmäinen syy. Toinen syy puolestaan on, että on otettu uusi konsepti käyttöön, niin kutsuttu kansallinen yhtenäinen käyttöliittymä. Se säästää rahaa myös, kun jos ajatellaan mitä sisissä tehtiin, eli räätälöityjä kansallisia järjestelmiä, jotta voidaan yhdistää kansallisjärjestelmät keskitetty järjestelmään, niin nyt selvitys osoittaa, että on kustannus tehokkaampaa ja myös helposti toteutettavaa. Anteeksi, nyt jäi jotain väliin. To develop one... Kehittää yksi yhtenäinen käyttöliittymä, jota kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää. Tästä on hyviä uutisia muitakin. 2013 erotuksessa ajattelemme kaksi erilaista järjestelmää ilman mitään kytköstä. Selvitys on osoittanut, että jos meillä olisi vain yksi järjestelmä, niin että EES ja RTP-toiminnot olisivat mukana, niin siitä olisi monenlaista hyötyä, ettei ei tarvitse päällekkäistä tietoa saada matkustajista ja se vaikuttaa kansallisjärjestelmiinkin ja todellakin leikkaisi kustannuksia. Rahoitussäästö yhden järjestelmän osalta on, noin 49 miljoonaa euroa neljän vuoden jaksolla, koska prosessit ja tehtävät ovat samantyyppisiä myös kehittelytyössä ja totta kai lupien jako, käyttökustannukset ja niin edelleen. Jos tätä ekstrapoloi seitsemän vuoden jaksolle, niin säästöt ovat jopa 70 miljoonaa luokkaa, eli aika paljon, jos meillä olisi vain yksi järjestelmä kahdella toiminnolla, RTP ja EES. Sitten vielä kun ajatellaan yhteyttä VIS-järjestelmään. Selvityksessä katsotaan myös mahdollisia synergioita uuden VIS-järjestelmän ja VISin välillä, ja siinä päätellään, että jos VIS ja ES ja RTP otetaan VISin mukaan alkumetrestä lähtien, niin siitäkin tulisi noin 39 miljoonaa säästöä. Lähinnä tulisi kustannuksia tulkikorjaa lisää, koska siinä joudutaan hälmentämään niitä ongelmia, joita mahdollisesti on nyt VIS-järjestelmässä. Se toimii nyt yli 30 maassa päivittäin. Se on mutkikas tekninen prosessi. Siksi testaus ja käyttöönotto tältä pohjalta olisi kovin mutkikas ja kallis verrattuna, jos olisi vain omat järjestelmät erikseen. Ei se tarkoita, että integrointia voidaan ajatella, koska selvitys selvästi osoittaa myös sen, että jos pikkuhiljaa integroitaisiin EES ja RTP vissiin käyttämällä ensin uudelleen VIS-elementtejä alusta lukien, kun suunnitellaan älykkeiden rajojen järjestelmää. Mutta sitten kuitenkin yhdistetään nämä usean vuoden aikana. Jos tämä olisi vaihtoehto, se olisi turvallisempi. Kehityskustannukset olisivat alussa vähän korkeammat, mutta rahaa säästettäisiin sitten testauksessa. Eli loppujen lopuksi kuitenkin säästöä kyllä koituisi 4,4 miljoonaa suurin piirtein verrattuna, jos meillä olisi tämä perustaso. Sitten biometrinen tunniste. 2013 komission ehdotuksessa mainitsimme sormenjäljet ainoana biometrisenä tunnisteena. Kymmenen sormenjälkeä vissiä ja 4 RTPssä. No jos ajatellaan teknistä kehitystä biometriikassa, niin selvityksessä on mietitty, miten voitaisiin ottaa vähemmän sormenjälkiä järjestelmissä ja käyttää myös kasvontunnistetta yksin tai yhdessä sormenjälkien kanssa. Paljon voidaan puhua tietenkään hyvistä huonosta puolista eri vaihtoehdoista, varmasti hetken päästä niihin mennään, mutta jos ajatellaan sitä kustannusten näkökulmasta, niin vaikuttaisi siltä, että kun ajatellaan eroa eri vaihtoehtojen välillä, niin se on aika iso. Ehkä ei kuitenkaan niin iso kuin voi kuvitella. Esimerkiksi ajatellaan eroa siinä, että meillä olisi kahdeksan sormenjälkeä verrattuna siihen, että olisi neljä, niin se on kolme, alle kolme miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Entä jos olisi vain kasvotunnistus, eikä sormenjälkiä ollenkaan? No se olisi halvin, kuten voi kuvitellakin noin 23 miljoonaa vähemmän maksaisi tämä kuin olisi kahdeksan sormenjälkeä. Kustannuserot johtuvat lähinnä verkkokustannuksista ja koosta. Mitä enemmän tietoa kerää, sitä enemmän sitä hallitsee ja sitä enemmän se maksaa. Lainvalvonta viranomaisten pääsyjärjestelmiin sitten – Kuten tiedätte, 2013 ehdotuksessa ei ole ajateltu, että lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää EES- ja RTP-tietoja. Komissio on ollut sillä kannalla tähän asti, että jos ajatellaan tarvetta ja suhteellisuutta lainvalvontaviranomaisen kohdalla, niin se on vielä osoitettava. Totta kai selvityksessä ei mietitty poliittisia näkökohtia tässä, mutta siinä kyllä arvioitiin, mitä se maksaisi jotta järjestelmä olisi hyödyllinen lainvalvontaviranomaisille. Siksi vaikuttaa siltä, että jos ajatellaan ohjelmisto- ja laitteistokustannuksia, jotta tutkijat käyttää latenttia sormenjälkeä, niin nämä kustannukset eivät ole kovin korkeat. Kehityskulut ovat noin 2,2 miljoonaa, käyttökustannukset vuotuisesti noin ehkä 0,2 miljoonaa ja se mikä on tärkeää, että laivalantoviranomaisten käyttöoikeus on rajallinen, jos ESN tietojen säilyttämisaika on 90 päivää sen jälkeen, kun henkilö on lähtenyt maasta. Näin se on nykyisessä ehdotuksessa. Ja se on myös ajatus perusvaihtoehdossa. Jos tämä jakso on jopa vuoden mittainen tietojen säilyttämisen osalta, niin kustannukset menevät 26 miljoonaa. Vuotuinen kustannus olisi 2,3 miljoonaa. Jos se olisi viisi vuotta, kehityskustannukset olisivat 3,2 miljoonaa ja vuotuiset kustannukset yli 9 miljoonaa, siis joka ikinen vuosi. Siksi vaikutus on merkittävä. Jotta tämä olisi vähän mutkikkaampi vielä entisestään, niin on hyvä mainittava, että jos nykyistä varsin rajoitettua tiedonsäilyttämistä aikaa pidennettäisiin ESS, niin selvityksen ja komissionkin mielestä joka tapauksessa on tarpeen, kun ajatellaan matkustajan mukavuutta ja sitten rajakäsittelyn nopeutta, Nimittäin jos ei meillä ole säilytettyä tietoa matkustajista, niin joutuisit aina kirjautumaan uudelleen. Se loisi totta kai jonoja rajoilla. Siksi meidän tapauksessa oli sitten laivalvontaviranomaisilla pääsyjärjestelmiin tai ei. Sitten RTP, rekisteröity matkustajien ohjelma. 2013 ehdotuksessa on käsite myös omasta RTP-tunnisteesta, joka tarvittaisiin järjestelmässä tunnistamisessa. Tällaisen tunnisteen käyttöönotto selvityksen mukaan ei ole tarpeen. Sama tavoite voitaisiin saavuttaa myös käyttäen konelukuisia osia passeissa. Jos luovutaan tunnisteesta, niin säästö on 15 miljoonaa euroa tässä järjestelmässä. Selvitys viittaa myös siihen, että jos ajatellaan sovellusohjelmien käyttöä RTPssä, niin se voisi vähentää kustannuksia jäsenvaltioissa näissä sovelluksissa. Ajatuksena on ennen kaikkea antaa joidenkin henkilöiden, jotka ovat jo rekisteröitynä EES, hakea verkossa myös RTP-asemaa käyttäen biometristä tietoa, joka on EES tallennettuna. Hyvin käytännönläheinen malli siis. Jos jätetään rahoitusta taas, niin tämä vaihtoehto ei johtaisi merkittävästi lisäkustannuksiin keskitetyllä tasolla, mutta hyötyä siitä olisi kyllä kansallisissa budjeteissa, ajatellaan henkilöstö, voimavaroja ja niin edelleen. Sitten tietojärjestelmät lentoyrityksiä ja matkustajien varten, koska passit ovat eri asemassa, niin matkustajat saisivat mahdollisuuden pyynnöstä saada tietoa myös enimmäisoleskeluajasta Schengen-alueella, jos on ollut yli sallitun ajan, koska tieto ei enää näy passissa tietenkään. Samanlainen ratkaisu tulee kehitettäväksi myös lentoyhtiöitä varten, jotta lentoyhtiöt voivat selvittää, onko viisumi voimassa ja mikä on matkustajan es asemaa Vaihtoehtoja ei ollut 2013 e ehdotuksessa eikä myös rahoitusselvityksessä. Meidän täytyy vielä selvittää, miten tämä järjestää käytännössä. Tässä on useita vaihtoehtoja mainittu myös selvityksessä. Tässä tärkeää on se, ja nyt haluaisinkin mainita tämän, että se, että jos lentoyhtiöllä ja olisi pääsy keskusjärjestelmään, niin lähestymistavana oli se, että voi vain saada rajallinen määrä tietoja ja edellytyksenä olisi kyllä tai ei vastaus ja näin matkustaja saisi vain tiedon jäljellä olevista päivistä oleskelua varten. Meillä olisi verkkopohjaisia palveluita ja arvio olisi 4,2 miljoonaa kustannuksiksi. Runsas miljoonaa vuotuisesti myös. Sitten lopuksi koehankkeen kustannukset. Tässä vaiheessa ei mitään täysimittaista testausta tehdä ESS tai RTPssä, koska se ei ole mahdollista. Emme tiedä vielä, minkälaiset järjestelmät tulevat olemaan, mutta jonkinlaisia simulaatioita kyllä aiotaan käyttää, jotta voidaan katsoa, miten nämä toimivat yhteen kansallisten järjestelmien kanssa tai kansallisten järjestelmien ja keskusjärjestelmän välillä. Halukkaat jäsenvaltiot voivat tarjota tähän infrastruktuuria, henkilöstövoimavaroja testien tekemiseksi. Olemme arvioineet, että kustannukset testauksessa kaikkien vaihtoehtojen osalta on noin kuudessa rajanylityspaikassa. Huomioidaan tärkeimmät tilanteet maa- ja ilmarajoilla on 2,3 miljoonaa. Itse asiassa puheenjohtaja rajanylityspaikkojen määrä tässä olisi kuitenkin korkeampi ja tarvitaan lisää testaustakin mahdollisesti Tämä mainittiin myös teidän kirjeessänne, jonka lähetitte komission jäsenelle pari viikkoa sitten. Toisin sanoen, jonkun verran tarvitaan lisää rahaa, mutta kuitenkin edelleen pysytään niissä rajoissa, joka meillä on annettu 3,5 miljoonaa. Johtopäätös. Uusi älykkäiden järjestelmä, joka nyt on muotoutumassa, voidaan toteuttaa nykyisissä rahoituskehityspuitteissa. Toiseksi selvitys on osoittanut, että on erilaisia kustannusvaihtoehtoja. Ne ovat pohjana poliittisille valinnoille, jotka vielä on tehtävä. Siksi onkin hyvä mainita, että järjestelmän arkkitehtuuri, biometristen tunnisteiden valinta, tiedon kerääminen, käsittely ja säilyttäminen, prosessorin nopeuttajat maksavat aina jotain kaikki. Tästä saadaan yksityiskohtaisempia tietoja myöhemmin. Näin jokainen, komissio mukaan lukien, voi tehdä oikeat valinnat jatkossa. Kiitos. Thank you, Mr. Rosenberg. Um, I'm going to go... Kiitos äh, herra Rosenberg ja siirryn suoraan äh, nyt sitten meidän esittelijämme Tanja Fajoniin. Tanja, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös Euroopan komission edustajalle tästä yksityiskohtaisesta tutkimuksesta ja sen esittelystä. En oikein tiedä, mistä aloittaa, sillä tilanne on hyvin vaikea tämän ehdotuksen suhteen, joka on nyt pöydällä ennen kaikkea, kun tiedämme, että komissio pilottihankkeen jälkeen vetää pois tämän ehdotuksen ja antaa uuden tai tarkistaa ehdotusta. En oikein tiedä, mitä uudessa ehdotuksessa on, joten keskustelemme nyt tutkimuksen tuloksista, jossa on eri kustannusskenaarioita ja eri vaihtoehtoja, joista pitää päättää. Olen myös pahaillani, että Tiaste Meera ei ole paikalla viime viikkoina ja kuukausina olemme keskustelleet tästä useita kertoja ja haluaisin kiittää komissiota ja neuvostoa kaikista näistä kokouksista tähän mennessä. On vaikea tietää, miten edetään ja tietysti minulla on paljon kysymyksiä, vaikka esittelitkin näin monia lukuja tänään. Pelkoni on edelleen sama ja peruskysymys on jäänyt edelleen vastaamatta myös tässä tutkimuksessa. Komissio ei todella todistanut, että nämä järjestelmät ovat tosiasiallisesti tarpeellisia ja että, ne, että niitä siis todella tarvitaan, että ne tuovat lisäarvoa. Mitä haluamme niillä oikeastaan saavuttaa? Turvallisuutta eh, toisaalta ja sitten toisaalta myös helpottaa matkustamista. Ja sanoitte tietysti myös, että kustannukset riippuvat siitä, mikä skenaario valitaan tulevaisuudessa. Perushuolenaiheena parlamentilla varmasti tulee olemaan tuo lainvalvonta viranomaisten pääsy järjestelmiin. Tässä puhuitte tästä pääsystä ja sanoitte, että kustannukset ovat korkeampia ja toisaalta me emme myöskään halua tätä pääsyä. Tätä ei ollut alkuperäisessä ehdotuksessa. Meillä oli tänä, tällä viikolla kokous Italian puheenjohtajakauden kanssa ja ymmärsin, että jäsenvaltiot puoltavat lainvalvontaviranomaisten pääsyä järjestelmän ja komissio sanoi eilen, että se ei kannata tätä ideaa, joten on vaikea nyt etukäteen keskustella siitä, mitä ehdotuksessa tulee olemaan, mutta tämä on minulle tärkeä huolenaihe. Jos puhumme lainvalvontaviranomaisten päästä järjestelmiin, niin se saattaa aiheuttaa 60 miljoonan euron lisäkustannukset. Ja sitten tietojen säilyttämisjakso, jos se on jopa viisi vuotta, niin se saattaa aiheuttaa 70 miljoonan lisäkustannukset. Tämä siis on tätä poliittista keskustelua. Me tarvitsemme yhteistyötä kaikkien toimielinten välillä. Meillä on nyt tämä tutkimus ja tämä koehanke, joka toteutetaan ensi vuonna, huolimatta siitä, mitä me päätämme. Toisaalta vaikutelmani on, että jäsenvaltioissa otetaan jo käyttöön tällaisia järjestelmiä ja teknologiaa huolimatta siitä, että lopullista sopimusta ei ole vielä tullut. Ja minua huolettaa kyllä nämä syntyvät kustannukset ja myös jär- olemassa olevien järjestelmien päällekkäisyys. Pääkysymys siis on, mitä haluamme saavuttaa tällä näillä järjestelmillä, onko se kohtuullista kustannuksiin nähden, entä sitten lainvalvontaviranomaisten pääsyjärjestelmiin. Enkä tässä ollenkaan mene yksityiskohtiin siitä, mitä tietoja kerättäisiin, mutta haluaisin vielä kysyä komissiolta, miten voidaan perustella se, että maahantulo maasta lähtöjärjestelmä, joka pätee kolmansien maiden kansalaisiin, sen kustannus tulee olemaan 300 miljoonaa alhaisempi kuin tuo rekisteröityjen matkustajien ohjelma, joka koskee kuitenkin vain 9 miljoonaa matkustajaa. Miksi tämä toinen järjestelmä on näin paljon kalliimpi? Siihen haluaisin kysymy- äh, vastauksen. Ja ihan lopuksi kirjeessämme komission jäsenelle. Eilen, eilen me keskustelimmekin hänen kanssaan täällä, mutta tämä, emme siinä keskustele syvällisesti älykäistä rajoista. Me kuitenkin pyysimme kolmin keskeistä kokousta ensi viikolle. Tämä olisi tärkeä kysymys toimielimille, sillä olemme saaneet eri tietoja. Me tarvitsemme monia vastauksia vielä. Ja meidän on saatava selkeitä vastauksia, jotta voimme keskustella tästä valiokunnassa ja myös tiedottaa kansalaisille. Tämä tulee varmasti olemaan hyvin arkaluontainen aihe seuraavina vuosina parlamentissa. Ja minä huolettaa, miten tässä edetään, jos emme tee tiivistä yhteistyötä. Kiitos siis tästä tutkimuksesta ja yksityiskohdista ja ehkä voi saada vielä lisätietoja ja haluaisin kuulla myös kollegoiden mielipiteet. Kiitos. Kiitos Tanja, sinun kysymyksesi heijastelee näitä huolenaiheita, joita kaikilla jäsenillä on. Nyt sitten eh, otamme valiokunnan jäsenet, jotka ovat pyytäneet eh, puheenvuoroa. Ensin eh, edustaja Halla-aho ja sitten sitten eh, muut. Ole hyvä. Kiitos. Olen kovin tyytyväinen, kun näen, että tämä arvioitu kustannus on laskenut merkittävästi alkuperäisestä ehdotuksesta vuodelta 2013. Vielä tärkeämpää on se, että kustannusten vähentäminen on saavutettu ei sillä, että on heikennetty laatua, vaan lähinnä sitä parantamalla ja poistamalla elementtejä, joita siihen ei välttämättä tarvita, kuten erillinen RTP. Kun me puhumme näistä kustannuksista, niin meidän täytyy muistaa, että meillä ei ole kunnollista järjestelmää Äh, rajoilla ja se merkitsee pitempiä jonoja, enemmän äh, rajavartioita ja enemmän virheitä. Ja se, että rakennetaan ja ylläpidetään kansallista järjestelmää, olisi ihan yhtä kallista kuin taas sen äh, tällaisen kansallisen erillisen järjestelmän hyöty on rajallinen, mikäli nämä järjestelmät eivät ole yhteensopivia. Tämän paketin tarkoitushan on parantaa tavallisten ihmisten rajan ylittämisen helppoutta ja antaa eh, henkilökunnan keskittyä niihin tapauksiin, jotka vaativat enemmän huomiota. Ja se antaa meille myös arvokasta informaatiota siitä, mitä tapahtuu Schengenin alueella mukaan eh, lukien myös kuinka paljon eh, vierailijoita alueella on. Tässä on kysymys poliittisesta päätöksestä, mutta kun me katsomme esimerkiksi tietojen, henkilötietojen äh, säilytysaikaa ja sitä hyödynnetäänkö sormenjälkiä vai ei, niin tätä mahdollisuutta ei pidä sulkea. Se, mitä komissio juuri sanoi, tämä tietojen säilytys äh, ajanjaksolla on myös äh, muita merkityksiä. Tätä pakettia pitäisi pitää pitkän aikavälin pakettina ja investointina sekä matkustamisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Ja tämä on välttämätöntä, jotta me voimme ylläpitää vapaata liikkuvuutta rajojen sisällä. Olisi ollut hyvä, että meillä olisi ollut tämä järjestelmä valmiina ennen kuin Schengen-alue luotiin. Toivon, että tässä nyt päästään vauhdikkaasti eteenpäin ilman turhia viivytyksiä ja hyvässä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Vielä mitä tulee tähän tietosuojaan, se on otettava vakavasti, mutta ei kuitenkaan uhkia tule liioitella. Täytyy muistaa, että unioni kerää ja säilyttää henkilökohtaista tietoa mukaan lukion biometristä tietoa esimerkiksi Eurodakin puitteissa – Joten nämä yksityisyysasiat, eh, jotka ovat tärkeitä, mutta ne eivät ole mitään uusia, eivätkä ne ole eh, mahdottomia ratkaista. Tässä pitäisi eh, myös huomioida suhteellisuus. Kiitos. Bajos. Kiitos ja sitten edustaja Bajos. Tack, jag kommer prata svenska. Kiitos, minä puhun ruotsia. Odotellaan, että saatte kuulokkeet korville, että kaikki kuulevat. Vihreät arvostavat, että ehdotus on nyt peruttu. Arvostamme sitä, että komissio ei enää noudata samaa linjaa kuin jäsenvaltiot, että poliisi saisi käyttää rikosten torjunnassa tietoja. Se ei olisi asetuksen ajatuksen mukana että huomioidaan myös muita asioita. On vaikea sanoa että pysytään niissä rajoissa kustannuksissa kuin kuvitellaan niiden pysyvän. Ehkä olisi hyvä paneutua siihenkin vielä tarkemmin. Eli oikeastaan kysyisimme komissiolta, aikooko komissio todellakin pitää kiinni siitä, mitä me olemme peräänkuuluttaneet, että ei mennä jäsenvaltioiden rintamaan todellakin, mitä tulee laivanlutaviranomaisten oikeuteen käyttää tietoja. Any other member? Kiitos. Onko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei näin näytä olevan. Joten ensin äh, kysyn, haluaako puheenjohtajamaan edustaja puheenvuoron ja sitten komissio. Eli puheenjohtajamaa ensin ja edustaja ja, ja sitten komissio saa vastata äh, jäsenten kysymyksiin. Edustaja Manicelli. Buongiorno. Kiitoksia. Hyvää huomenta päivää kaikille. Todellakin puheenjohtajavaltio on seurannut kautensa alusta lukien älykäterajojen pakettia. Se on ollut yhtenä tärkeänä painopistealueena meidän kaudellamme. Näiltä osin puheenjohtajavaltio on iloinen siitä työstä, jota on tehty yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa eri ominaisuuksissa, kun tässä on kehitetty teemaa, johon liittyy monia monimutkaisia, myös teknisiä näkökohtia. Totta kai olemme edelleen kiinnostuneita pitämään tätä tärkeällä sijalla – ja siksi puheenjohtajavaltio on jatkuvasti ollut pitänyt tätä eri kokouksissa esityslistalla asianomaisissa työryhmissä. Ja siellä siis on aina ollut myös mukana älykkäiden rajojen paketti. Näin autetaan myös komissiota valmistelma vielä vuoden loppuun mennessä tarvittavia asiakirjoja, jotta voidaan käynnistää testausvaiheen. Tässä ehkä meidän viimeisiä tavoitteitamme puheenjohtajavaltiona onkin saada aikaan vielä sopimus Koreperissä poliittisesta linjasta, jonka myötä sitten voidaan miettiä, miten testausvaihe toteutettaisiin. Eli miten asia hoidettaisiin testauksen osalta. Puheenjohtajavaltio luottaa täysin siihen, että kun ajatellaan tätä koko älykkäiden rajojen paketin toteuttamista, niin siitä varmasti koituu merkittävää lisäarvoa. Ja todellakin molemmat lainsäätäjät joutuvat miettimään erilaisia vaihtoehtoja sekä ajatellen teknisiä näkökohtia kuin myös kustannushyötyä. Luonnollisesti testausvaiheen selvitys on myös tärkeä panos jatkoneuvotteluja varten itsenäis- älykkäistä rajoista. Tämäkin helpottaisi siis sitä, että saataisiin aikaan yhteisymmärrys järjestelmästä. Tämä koskee siis sekä EES että RTPtä. Totta kai aina täytyy tässä kaikessa myös kunnioittaa kaikkien henkilöiden perusoikeuksia, jotka ehkä tässä ovat mukana järjestelmässä. Mainitsin tässä, että molemmat lainsäätäjät tarvitsevat erilaisia vaihtoehtoja voidakseen tehdä päätöksiä ja me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Aivan kuten esittelijä Fajonkin totesi, me olemme tavanneet ihan hiljattain kaksi esittelijääkin. Me olemme käyneet läpi kaikki eri vaiheet, kaikki eri näkökohdat, jotka mahdollisesti saattavat tulla kyseeseen neuvotteluissa ja joita todella on käyt läpi myös neuvoston eri vastaavissa työryhmissä. Samassa yhteydessä puheenjohtajavaltio käytti tätä tilaisuutta hyväkseen noissa tapaamisissa esitelläkseen ajatusta kahdelle esittelijälle siitä, että kuten tekin esititte puheenjohtaja omassa kirjeessänne, jonka lähetitte komission Avramopulokselle, ja lähettilässä Ninelle viime kuun 26. päivän. Siinä te peräänkuulutti sitä, että pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä neuvoston ja parlamentin kanssa. Ja niinpä puheenjohtajavaltio onkin esittänyt ajatuksen siitä, että tämän olemme tavallaan jo huomioineet. Se on ollut aina keskeinen osa myös meidän poliittista tavoitettamme viedä tämä koreperiin. Siinä samassa kirjassa te puheenjohtaja myös toivoitte, että järjestettäisiin kolmikantainen tapaaminen korkealla tasolla ehkä 9. ja 10. joulukuuta, eli ensi viikolla. Eilen meillä oli jo tilaisuus kuulla komission jäsen Avramopulosta hän totesi eilen, että valitettavasti itse ei voi olla läsnä noissa tapaamisissa muiden menojen takia. Kaikki me tiedämme, että tämä kausi on täynnä erilaisia tapahtumia. Meillä on tänään ja huomenna osaneuvosto ja kohta on tulossa Eurooppa-neuvostokin vielä joulukuussa. Eli nämä päivämäärät vaikuttavat vähän hankalilta toteuttaa niin, että siellä on asianmukaiset poliittiset tahot mukana Puheenjohtaja Puheenjohtajavaltio puolestaan on pitänyt koko kautenne aikana mukana tässä työssä myös puheenjohtajavaltio Latvian, joka aloittaa ensi vuonna – ja minä voisin ehkä tässä nyt esittää yhtenä vaihtoehtona, että voitaisiin jotenkin helpottaa tapaamista kolme tärkeimmän toimijan välillä, että olisiko ehkä mahdollista ehkä miettiä sitä, että tammikuun alkupäivinä järjestettäisiin tällainen tapaaminen kolmen tahon kesken. Mutta totta kai meidän täytyy yhdessä lyödä lukkoon päivämäärä tapaamista varten. Tapaaminen toki on aivan välttämätön, jotta me pääsisimme eteenpäin älykkäiden rajojen paketissa. Kiitos. Thank you. Thank you for the, um, detailed information. Kiitoksia tästä informaatiosta. Ja sitten herra Rosenberg, haluatteko te vielä palata näihin kysymyksiin, joita esittelijä ja jäsenet esittivät? Uh, thank you. Uh... Kiitos. Ja kiitos näistä kysymyksistä ja kommenteista. Pääkysymys, jonka tuossa Rova Fajon esitti, oli se, että ovatko nämä järjestelmät tarpeellisia. Tutkimus ei tätä käsitellyt, sillä tämä on poliittinen kysymys Komission mielestä tämä on aivan tarpeellista, sillä jos ei ryhdy mihinkään toimiin, niin se ei ole vaihtoehto. Jos katsotaan rajaliikennettä ja sitä, miten kovalla vauhdilla liikkuvuus rajan yli on noussut, niin jotain pitää kyllä tehdä. Nämä järjestelmät eivät ole tehokkaita ja vaikuttavia. 13 jäsenvaltiota on tästä, juuri tästä syystä ottanut käyttöön jo kansallisia järjestelmiä. Te tunnette nämä luvut. Joka vuosi 200 miljoonaa leimaa laitetaan passeihin rajoilla. Ja tämä tieto on itse asiassa täysin hyödytön, sillä se, sen takia ei, tai sen perusteella ei voida automaattisesti laskea ö, sitä, jos ihminen jää liian pitkäksi aikaa alueelle. Eli on siis tärkeä tarve ryhtyä joihin, johonkin toimiin ja nämä toimet meidän mielestämme olisivat juuri nämä uudet järjestelmät, mutta tietysti parantamisen varaa on ja tästä keskustelemme juuri nyt, sillä älykkäiden rajojen pitää todella olla älykkäitä. Ja juuri kun nyt testaamme tätä konseptia, niin komissio on tunnustanut sen, että Silloin oli kyse jo älykkäästä paketista, mutta ei ehkä tarpeeksi älykkäästä. Eli parannuksia tarvitaan, mutta ne ovat siis myös toteutettavissa. Ja sitten vielä tarkempiin kysymyksiin. Miksi rekisteröityjen matkustajien ohjelma on kalliimpi kuin ES? Täytyy myöntää, että tämä on hieman hämmentävää, se on esitetty ehkä hämmentävästi myös tutkimuksessa, mutta jos mennään yksityiskohtiin näissä taulukoissa, niin näkee, niistä näkee kaksi asiaa. Ensinnäkin, että suuri osa kustannuksista ovat yhteisiä kustannuksia kummallekin järjestelmälle, mutta budjetti me näissä, juuri tässä esitelmässä ö, jaamme ne kahdella kahteen osaan, mutta se ei todellisuudessa, todellisuudessa tarkoita sitä, että kumpaakin järjestelmään menisi sama määrä, mutta järjestelmissä on kuitenkin paljon samankaltaisuuksia, siksi esittelimme tämän näin. Jos siis RTP-hen, RTP-hen laitettiin laitettaisiin tämä, tämä osa, niin sitten tietysti toiseen järjestelmään menisi ö, tämä toinen osa. Eli ES-tasolla, keskustasolla ö, RTP maksaisi 94 euroa ja ES 73, mutta me jos odotamme, oletamme, että otamme yhden integroidun järjestelmän käyttöön, niin lisäkustannus RTPssä olisi 1,3 minus 94, eli niin, mitä sitten nyt tuleekaan. Ja kansallisella tasolla pitäisi tehdä sitten taas uudelleen laskelma. Totta kai tämä on monimutkaista ja jatkamme mielellään teknisellä tasolla keskusteluita myös tästä asian kohdasta. Lisäksi esitettiin kysymyksiä lainvalvontaviranomaisten pääsystä järjestelmään. Toivottavasti nyt annatte anteeksi, että en mene yksityiskohtiin tästä asiasta. Me puhumme tässä nyt teknisestä tutkimuksesta. Tutkimus ei tarkastele tätä kysymystä, vaan kyse on teknisistä järjestelmän kriteereistä ja vaatimuksista. Kuten sanoin esitelmässäni, komission kanta on edelleen ennallaan Eli lainvarmolta viranomaisten tarve päästä järjestelmiin käsiksi, se pitäisi esitellä tai perustella. Eli siis tästä käydään vielä niin sanotusti oikeudenkäyteen ja te olette tässä päättävä osapuoli. Tämä on sellainen asia, jossa juuri näissä poliittisissa kolmikantaneuvotteluissa voidaan keskustella, joita te ehdotitte. Voin kertoa, että komissio aikoo vastata kirjallisesti tulevina päivinä puheenjohtajan kirjeeseen. Ja todellakin tämä voisi olla hyvä idea ottaa kirjeeseen mukaan jo tämä ehdotus keskustella kokouksessa juuri tästäkin, siltä kun kokous toteutuu toivottavasti tänä vuonna tai ehkä tammikuussa, sillä on tietysti monia aiheita, joista kolmen toimielimen pitää keskustella. Ja tietysti parasta tapauksessa ennen kuin uusi ehdotus esitellään ensi vuonna. Siinä kaikki minun puolestani. Kiitos. Thank you, Tanya. Do you want to have... Kiitos eh, Tanja. Haluatko sinä vielä? Selvä. Selvä. Kiitokset kollegat hyvästä keskustelusta esittelijä ja että kokoontuvat yhteen sitten miettimään seuraavaa vaihetta ja kertovat meille, kuinka mennään eteenpäin. Seuraava aihe, joka äh, on esityslistalla henkilöt, joita tarvitaan tähän, eivät ole paikalla, joten keskeytämme kello 10.30, eli tulkaa kello puoli 11 takaisin. No niin, kiitos äh, kollegoille, jotka saapuivat. Yritämme tässä nyt äh, saada ihmiset paikalle seuraavalle esityslistan kohdalle, niin että tässä ei tule äh, viivästyksiä. Mutta kiitokset jäsenille, jotka tulivat ajoissa. Okay, colleagues, No niin, kiitos kollegat kärsivällisyydestä ja kiitokset kollegoille, jotka tulivat ajoissa takaisin. Me siirrymme nyt kohtaan 18 kansalliset ohjelmat sisäasioiden rahastoja varten ja komission sisäasioiden pääosasto esittelee tämän. Kollegat, edellisessä Liiben kokouksessa me puhuimme talousasioista enemmän ja me kuulemme nyt komissiolta näistä kansallisista ohjelmista enemmän. Me saamme yksityiskohtaisen näkemyksen, mikä tilanne on jäsenvaltioittain. Komissio on jakanut teille taustamateriaalia ja jäsenvaltiokohtaista informaatiota, joten annan nyt komission edustajalle puheenvuoron ja sitten sen jälkeen jäsenet, läsnä olevat jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Komissiolle puheenvuoro, olkaa hyvä. The chairman, to everyone. So we have been here. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Olemme olleet täällä jo kolme kertaa ja kesäkuussa jo puhuimme tästä politiikasta. Nyt, jotta kaikilla on samat lähtökohdat, niin tiedän, että joillakin jäsenillä on hyvin yksityiskohtaisia tietoja näistä ohjelmista ja rahastoista. Meillä on järjestelmä, joka on hyvin samanlainen kuin ESI-rahastot. Ja ensimmäinen askel oli tehdä poliittista dialogia, käydä poliittista vuoropuhelua, joka oli yhdeksän kuukauden mittaista. Tämä poliittinen vuoropuhelu on johtanut näihin erityisasetuksiin ja tähän horisontaaliseen asetukseen. Tämä poliittinen vuoropuhelu käytiin jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoitteena oli mä tar- äh, nyt ta- taata se, että tämä on räätälöity jokaisen jäsenvaltion tarpeisiin. Eli me kävimme kattavaa keskustelua myös tämän valiokunnan kanssa tämän vuoropuhelun tuloksista. Ja nyt sitten näissä kansallisissa ohjelmissa heijastellaan näitä poliittisia tavoitteita niin, että kansallisessa ohjelmassa ei poiketa tästä. Tämä siis vain taustatiedoksi. Ja aikataulusta vielä lyhyesti myös. Jokaisessa kansallisessa ohjelmassa, nyt minä voin ennakoida tätä, koska olen saanut kansallisia ohjelmia. No, mutta voin sanoa, että 6-9 kuukautta menee kansallisten ohjelmien hyväksymiseen. En voi sanoa, että jokaisen hyväksymiseen menee näin kauan, mutta 6-9 kuukautta on perussääntö. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat alkaneet antaa ohjelmia, nyt tämä on tapahtunut syyskuun jälkeen. Ensimmäiset kansalliset ohjelmat tulivat jäsenvaltioita, kuten UK, Saksa, Slovenia, Malta, Belgia, Ranska. Ja voisin jatkaa tätä listaa Slovakia, Liettua, Romania ja niin poispäin. Nämä jäsenvaltiot ja niiden kansalliset ohjelmat voitaisiin hyväksyä ensi vuoden huhtikuussa. Esimerkiksi Italia taas on antanut ohjelmansa tällä viikolla, Espanja viime viikolla – ja Slovakia myös, Portugali, jotkut näistä ohjelmista voidaan hyväksyä vasta ensi viikon kesä-heinäkuussa. Miten tämä sitten toimii? Kuten sanoin, jäsenvaltiot ottavat poliittisen vuoropuhelun johtopäätökset ja ottavat ne huomioon kansallisessa ohjelmassa. He lähettävät ohjelman ja me annamme tästä palautetta. Palaute palautteen määrä tietysti aina vähenee ajan myötä ja sitten ohjelma kypsyy niin sanotusti. Eli 3-5 kohtaa saattaa olla jokaista ohjelmasta. Ja kun puhumme ohjelmien kypsyydestä, niin komissiolla on tietysti tietyt vähimmäistandardit, eli voidaan aina siirtyä seuraavalle tasolle – puhelussa, vuoropuhelussa komission kanssa. Ja näin voidaan myös taata, että täydet, täydentävyys esimerkiksi maahanmuutossa me tietysti haluamme varmistaa, että on täydentävyyttä rahastojen välillä, kun esimerkiksi valmistellaan pääsyä työmarkkinoille, näinhän on myös esirahastoissa. Eli Tämä siis tästä prosessista. Ohjelmien pitää olla siis tietynlaisia, jotta ne ovat kypsy, tarpeeksi kypsiä. On tärkeää, että ensi vuoden alussa, ja sanoin tässä erityisesti puheenjohtajalle, että ensi vuoden maalis-heinäkuun välillä on tärkeää käydä vuoropuhelua, sillä silloin meillä on paljon enemmän vielä sisällöllisiä, e- painavampaa kerrottavaa. Eli me olemme tässä nyt aikaisessa vaiheessa ohjelmoinnissa, mutta viisi ohjelmaa on siis Belgian turvallisuusrahasto, Saksan turvallisuusrahasto, UK, Belgia ja, ja Luxemburg myös. Nämä ohjelmat ovat jo tarpeeksi hyvässä vaiheessa ja sitten kun 10-15 ohjelmaa on päässyt tähän tarpeeksi kypsään vaiheeseen, niin silloin etenemme ja maaliskuun loppuun mennessä meillä on toivottavasti 15 kansallista ohjelmaa, jotka voidaan hyväksyä. Ja sitten, sitten kesä- ja heinäkuuhun mennessä tulevat muut ohjelmat. Nämä viisi ohjelmaa AMIF-raha rahastoissa nämä kolme maata, Luxemburg, Belgia ja Saksa, ne ovat kehittäneet jo hyvin hienostuneen järjestelmän, joka käsittelee turvapaikkoja ja palautuksia. Näissä ohjelmissa on samankaltaisuuksia. Kaikessa investoidaan turvapaikkamenettelyiden parantamiseen, eli menettelyaikaa halutaan lyhentää tarvittaessa ja myös laatua parantaa. Toiseksi myös pitää taata se, että vastaanotto olosuhteet ja vastaanottokapasiteettia parannetaan ja myös herkässä, herkät ryhmät ja yksimatkustavien alaikäisten lasten asema, ne ovat painopisteenä. Belgia ja Luxemburg keskittyvät ennen kaikkea herkin ryhmiin ja alaikäisiin yksin matkustaviin. Ja sitten taas Öm, ja sitten taas pitää ta, öm, ottaa huomioon sen, että nopeutettua menettelyä ei käytetä hyväksi. Ja loput tästä loppumenettelykin, sekin pitää olla standardien mukainen. Tässä siis viittaan Iso-Britanniaan. Belgiassa ja Luxemburgissa keskitytään ennen kaikkea huon, herkempiin ryhmiin ja, ja näissä menettelyt ovat olleet yli kuusi kuukautta. Siellä on ollut tiettyjä paineita, mutta menettelyaikaa nyt lyhennetään ja näillä rahastoilla yritetään taata, että menettelyt ovat tietyn mittaisia ja tietynlaatuisia. Ja, ja sitten kun katsotaan toista AMIF-rahastojen elementtiä, niin Belgian ja Luxemburgin välillä on tiettyjä eroja. Yritetään taata, että äm, yritetään taata se, että tiedetään, mitkä vastaanotolosuhteet ovat äm, ja yritetään taata, että integrointia tapahtuu niin, että siis ö, turvapaikanhakijat siirtyvät ö, joustavasti eteenpäin myös integroinnin piiriin. Ja sitten UK keskitytään ö, paikallisuuteen. Se heijastelee sitä, mikä on tietty asennepolitiikassa ja suuren yleisön keskuudessa. Ollaan ymmärretty, että Iso-Britannian kansalaisten asenne ei ole niin negatiivinen, kun puhutaan vuoro, kun puhutaan interaktiosta turvapaikanhakijan ja pakolaisten kanssa. Eli tätä siis yritetään kehittää, pyritään voimaannuttamaan maahanmuuttajayhteisöjä. Sosiaalisella alalla on kaikenlaisia toimia, myös tietysti kielikoulutusta, ammattikoulutusta ja selitystä siitä, miten työmarkkinat toimivat. Ja tässä on tietysti yhteys AMIFin ja ESIFin välillä. Tämä työ yritetään sitten tehdä toimivaksi. Belgiassa ja Luxemburgissa taas keskitytään enemmän siihen, että on kattava paketti turvapaikka vastaanottokeskuksista myös integroinnin puolelle – näille mahdollisille maahanmuuttajille. Ja sitten palauttamiset. Kannattaa mainita, että olemme onnistuneet siinä, että jäsenvaltiot keskittyvät lähinnä vapaaehtoisiin palautuksiin, mutta tässä myös Iso-Britannia on erikoisuutena. Siellä ollaan keskitetty palauttamisiin kokonaisuudessaan. Eli suurin osa kansallisten ohjelmien varoista menee palauttamisiin. Mutta kaksi asiaa tästä. Ensinnäkin suhteessa neljä kahteen, siis neljä vapaaehtoista palauttamista suhteessa kahteen pakon, pakolliseen palauttamiseen tai vastentahtoiseen palauttamiseen. Tämä on siis se suhde ja, ja tietysti on lainsäädäntöä, jota pitää noudattaa tämän rahaston kohdalla. Mutta haluaisin myös onnitella tätä valiokuntaa, kun te ehdotitte tätä vähimmäisprosenttiosuutta. Se oli hyvä, sillä esimerkiksi Iso-Britannian ja toisten jäsenvaltioiden välillä tämä on ollut hyvä keino taata se, että ohjelmien välillä on tasapainoa niin, että Iso-Britanniakin esimerkiksi sijoittaa 20 prosenttia turvapaikanhakijoiden vastaanottoon. Ja sitten poliisiyhteistyöstä tai poliisityöstä. Belgian ja Saksan välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Ohjelmat ovat tietysti eh, erikokoisia. Belgia 30 miljoonaa, Saksassa 140 miljoonaa. Tässä keskitytään kolmeen osaan. Poliisi, poliisien eh, kouluttamiseen ja IT-laitteistojen ja järjestelmien parantamisen, joka parantaa ja lainvalvontaviranomaisten työtä, jotta nämä järjestelmät siis ovat turvallisia, käytetään yhteisiä standardeja jotta ohjelmat ovat tehokkaita. Ja lisäksi keskitytään kolmeen rikollisuuden alan huumekauppa, ihmiskauppa ja kyberturvallisuus. Nämä ovat siis näitä kolme, nämä kolme alaa. Ja Eurosur Eurosurissa on poikkeus tästä minimiprosenttiosuudesta Belgian kohdalla. Se on mielestäni perusteltua. Belgiassa halutaan käyttää kansallista ohjelmaa eurosurin parantamiseksi. Belgiallahan on tietysti ö, vain vähän ö, pieni osa tällaista kyseisen tulevaa rajaa, ja Saksassa tietysti Eurosuria kunnioitetaan. Ja Belgiassa yritetään taata, että konsulit panevat nämä säädöt täytäntöön ja, tietysti, ja käyttävät SIS-järjestelmää, mutta myös Eurosuria niin, että kaikki viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä rajavalvonnassa. Ja tietysti yritän myös helpottaa viisumien antamista. Ja yritän taata, että viisumimenettelyt ovat sujuvia rajoilla. Tämä siis näistä ohjelmista. Ja vielä lopuksi vähän tilastotietoja. Eli, mutta kuten sanoin, tässä ollaan aikaisessa vaiheessa, joten en voi antaa mitään täysin kattavaa tilastoanalyysiä. Voin kuitenkin sanoa, että tällä hetkellä AMIF-rahaston suhteen kaikki jäsenvaltiot paitsi kolme noudattavat tätä vähimmäisprosenttiosuutta. Nämä kolme ovat Kreikka, Liettua ja Latvia. Tietysti tämä, tässä ei ole kaikki. Näillä on ohjelmia näilläkin mailla, mutta sillä ei kunnioiteta vähimmäisprosenttiosuutta. Mutta tietysti painotamme edelleen, että on tärkeää tätä prosenttiosuutta käyttää. Pitää taata, että tämän arviointiprosessin jälkeen minun minimiprosenttiosuus tulee kunnioiteta tai sitten pitää hyvin selkeästi perustella sitä, miksi sitä ei kunnioiteta. Ja sitten rajat ja viisumit. Siinä kuva on eurosurin kannalta hieman eriävämpi. Tällä hetkellä Malta, UK, Belgia, anteeksi, anteeksi, Itävalta, Belgia, Unkari, Luxemburg ja Hollanti, ei nyt tarvitse tätä kirjoittaa ylös, voinhan nämä tiedot vielä kirjallisesti, mutta muun muassa nämä maat, niissä on esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa ja Tanskassa on eri tilanne. Eurosuurijärjestelmä on hyvin kehittynyt ja vakaa, eli sitä pitää vain pitää yllä kansallisilla varoilla. Ja Bulgariassa ja Unkarissa taas pitää vielä painostaa kehittämään tätä. Joka tapauksessa me yritämme taata, että kansalliset ohjelmat, jos siis on poikkeus vähimmäisosuudesta, niin silloin pitää olla hyvät perustelut ja sitten pitää taata, että kansallisilla varoilla täydennetään täydennetään näitä aukkoja, jotka syntyvät siitä, että vähimmäisosuutta ei kunnioiteta. Ja, ja sitten turvapaikka-asioissa jäsenvaltiot ovat sijoittaneet 20-25 prosenttia varoistaan. Malta taas äh, sujoittaa 50 prosenttia turvapaikka-asioiden integroinnin suhteen. Tsekin tasavalta taas on johtava, sijoittaa 40 prosenttia integrointiin. Ja Iso-Britannia taas sijoittaa todellakin leijonan osuuden tähän, tähän komponenttiin. Kiitos. Um, thank you very much, Mr. Gasselu, and, uh... Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Ihan kommentti. Minun edeltäjäni kirjoitti komissiolle edellisellä vaalikaudella ja minä sitten tämän vaalikauden aluksi ja jos katson, mitä silloin kirjoitin, te puhutte jäsenvaltioista ja annoitte jäsenkohtaista, jäsenvaltiokohtaista informaatiota, mutta sitä, mitä minä olisin halunnut ja jäsenet myös, on se, että me tarvitsemme yksityiskohtaista informaatiota ja tämä teidän kirjallinen osanne on itse asiassa vain alku se, mitä me tarvitsemme varsinkin liittyen sisäasioiden rahastoja varten, olisi ihan käytännön jäsenvaltiokohtainen erittely siitä, miten varoja on käytetty kussakin ohjelmassa. Ja mitä tulee varsinkin sisäasioiden äh, rahastoihin, niin ottaen huomioon tässä äh, näiden asioiden äh, herkkä luonne siitä, millä tavalla – ihmiset saavat tätä, käyttävät tätä rahaa esimerkiksi turvapaikkakysymyksiä ja muuhun. Komission täytyisi nyt hyvin käytännöllisellä tavalla kuvailla tämä kaikki. Joten siis tämä tausta-asiakirja on hyvä alku, mutta ei se, mitä minä kuitenkaan pyysin. Ehkä tammikuussa, vuoden alussa, se mitä te nyt suullisesti kerroitte, voisitte tämän antaa meille kirjallisesti ja niin, että se kattaisi ne jäsenvaltiot, joista kollegat ovat kiinnostuneita. Tämä olisi meille avuksi. Ja uskoisin, että tämä on se, mitä kollegatkin haluaisivat. Anna nyt jäsenille puheenvuoron, ovatko he samaa mieltä kanssani. Mutta ensin Birgit, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos Muutamia asioita on täällä jo puheenjohtaja ottanut esiin, mutta palaan niihin. En koskaan lukenut enkä nähnyt äh, mitään näistä kansallisista ohjelmista ja siksi kuuntelin hyvin äh, tarkkaavaisesti oppiakseni siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Ollakseni rehellinen, kuulin äh, jotain painopisteistä ja kaikista eri aloista, joissa jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja, mutta en kuullut mitään siitä, mitkä ovat ne konkreettiset projektit ja konkreettiset toimenpiteet kaikissa jäsenvaltioissa ja millä tavalla niitä käytetään. Ja tämä on se informaatio, joka meidän pitäisi saada, jotta voisimme saada kattavan kuvan siitä, mitä tapahtuu Euroopan rahoilla. Sen lisäksi toinen kysymys Onko niin, että jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja lisätoimenpiteisiin vai onko niin, että he vain jatkavat projekteja, jotka on jo käynnistetty, mutta joita he eivät enää rahoita omasta kansallisesta budjetistaan, vaan ainakin osittain eurooppalaisista varoista. Ja sehän ei ole se, mitä me haluamme, koska me haluamme, että tämä raha tulisi lisää toimenpiteitä ja projekteja varten. Joten näitä vastauksia kaipailin. Ja lopuksi sitten mainitsitte myös, että me pyysimme näitä minimiprosenttiosuuksia tietyille aloille ja jotkut jäsenvaltiot eivät ole ottaneet tätä vakavissaan. Mutta ovatko nämä jäsenvaltiot antaneet mitään syitä sille, miksi he eivät ole toimineet niin kuin me haluamme ja voimmeko hyväksyä nämä syyt? Kiitos. Jos luen tätä kirjettäni, jonka lähetin, jos se ei ollut tarpeeksi selkeä, niin haluaisin nyt sanoa, että olisi hyvin tärkeää sanoa, että meidän ei pitäisi käyttää varoja täydentääksemme tai auttaa jäsenvaltioita täydentämään heidän budjettileikkauksiaan. Eli voisimme pyytää, että komissio tarkastelisi tätä ja hyvin käytännöllisellä tavalla, niin että he kuvailisivat jokaista ohjelmaa ja silloin me näkisimme, mitä tapahtuu. Minä tiedän, että emme me nyt ihan näin yksityiskohtaista tietoa ehkä saa, mutta kuitenkin me haluaisimme, että nämä ohjelmat tavallaan esiteltäisiin meille maakohtaisesti ja, ja voisimme sitten katsoa, mitä kussakin maassa tapahtuu. Sitten Sylvie Grillon, ole hyvä. Merci. Kiitos. Olen pahoillani, että tuli vähän myöhässä. No, tartun siihen suoralta kädeltä, mitä puheenjohtaja totesi, ja todellakin varmasti tässä on hyvä täsmentää asioita. Minäkin aion ottaa esille muutaman esimerkin. Muistuttavaisin sen verran, että kun rahastosta on käyty keskustelua, niin se on ollut hyvin tiukkaa Neuvotteluja on käyty paljon, eli odotukset ovat korkealla myös ajatellen jatkoa käytännössä. Mitä tulee sitten täsmällispyyntöihin, niin ehkä olisi todella aika hyödyllistä saada vähän täsmällisempiä esimerkkejä, kun ajatellaan, mitä mekin teimme työtä tekstiä valmisteltaessa. Ensinnäkin varojen jaosta Aina on sanottu, että pitäisi läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti jakaa varat. Te esititte myös yhden kysymyksen, muun muassa minimiprosenttiosuuksien kunnioittamiseen. Viittasitte puheenvuorossannekin siihen. Jos ajatellaan poikkeuksia sitten, ja jos tulee minimiosuuksiin poikkeuksia, koskeeko se joitakin jäsenvaltioita, olisi hyvä tietää tarkemmin, mitkä jäsenvaltiot ja millä perusteella. Sitten mitä vielä täsmennystä tarvitaan, niin se on aika erityinen ulottuvuus, joka liittyy uudelleen sijoittamiseen. Tekstissä on jotain rahoituskannustimia annettu, jotta uudelleen sijoittamista mietittäisiin enemmän. Näkyykö se kansallisissa ohjelmissa? Onko niin, että kun on rahoituskannustimia, niin No ei mitään ihmeellisiä tuloksia varmaan ei saada, mutta onko tämä liikehdintä tapahtunut ainakin siihen suuntaan? Ja mitä vielä tulee näihin kysymysmerkkeihin, niin pakkopalauttaminen tai vapaaehtoinen palauttaminen, anteeksi nyt vähän muotoilen yksikantaisesti nämä ilmiöt, mutta onko siinäkin halu rohkaista vapaaehtoista palaamista suhteessa pakkopalauttamiseen? Onko siinä saatu jotain merkittävää tulosta jo aikaan? Tässä kolme kysymystä näiden muiden perään. Well, I think that gives the indication of... Kiitos. Tämä tässä osoittaa nyt sitä, minkä tason yksityiskohtaisuutta me tarvitsemme. Tomas seuraavaksi. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys esittelijänä, tai itse asiassa varjoesittelijänä näistä ohjelmista, jotka aikaisemmin tällä ohjelmakaudella on jo saatu päätökseen. Olemme nähneet, että virheet toistavat itseään. Eli nähdään, että ei oteta näiden ohjelmien vaikutusta huomioon. Ohjelmissa on usein päällikkäisyyksiä ja myöskään ohjelmien tulosten mitattavuutta ei määritellä usein. Siksi haluaisin komissiolta kysyä, onko jo etukäteen käsitelty näitä kysymyksiä? Eikö ole niin, että viiden vuoden päästä taas istumme täällä ja kritisoimme komissiota ja jäsenvaltiota. Neljässä jäsenvaltiossa on jatkuvasti ongelmia näiden varojen käytössä. teettekö todella jotain olennaista myös tämän ratkaisemiseksi? Kiitos. Are there any other colleagues who want to speak? No. Onko muita kollegoita? Ah, herra Voigt. Ja, danke sehr. Mich würde noch... Kiitos. Minua kiinnostaisi myös te puhuitte siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Bulgariassa käytetään näitä varoja vapaaehtoiseen ja ei-vapaaehtoiseen palaamiseen. No millä tämä vapaaehtoinen sitten palaaminen vaikuttaa? Maksetaanko näille henkilöille palkkio siitä, että he palaavat kotimaahansa vai onko tähän jokin toinen ohjelma? Ja toinen kysymys, äh, tilanne sitten näiden ei-vapaaehtoisten palautusten kohdalla. Onko siinä, tapahtuuko se äh, EU-tasolla e vai onko tässä jotain kansallisia erityisyyksiä Isossa Britanniassa ja Bulgariassa? Thank you. Um... Kiitos. No niin, palataan nyt sitten komission puoleen vastauksia varten. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti näistä kaikista lukuisista kysymyksistä. Herra Foista aloitan. Vapaaehtoinen paluu vai pakkopalauttaminen Bulgarian kohdallakin? Tästä sanoisin, että komissio kyllä kantaa oman vastuunsa lainsäätäjien vaatimuksen mukaisesti. Me olemme korostaneet kovasti sitä, että parempi olisi, ehkä jopa voidaan vaatia sitä, että etusijalle pannaan vapaaehtoinen paluu. Se on ainoa mekanismi, joka meillä nyt on käytössä toistaiseksi, mutta yksi ehto, koska tässä on viisi ohjelmaa kuitenkin olemassa. Se on aika menestyksellinen ollut tähän mennessä. Me olemme pystyneet vakuuttamaan, ja se on päävaatimus, jäsenvaltiot ovat, antaisivat etusijan vapaaehtoiselle paluulle – sen sen, että olisi pakkopalauttamista kyse. En tiedä, että kaikissa ohjelmissa jatkossa olisi sama tilanne, mutta pyrimme kuitenkin varmistamaan eri syistä. Uusia jäsenvaltioita, jos ajatellaan myös turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmiä, heillä on vähemmän valmiuksia, vähemmän kokemusta. Joka tapauksessa selvästi tuomme esille sen päättäväisesti ja väsymättömästi viimeiseen asti, että vapaaehtoisen paluun täytyy parantaa asemiaan pakkopalautumisen verrattuna toisin kuin on tilannut aikaisemmin, että löytyy tasapaino nimenomaan vapaaehtoisen paluun hyväksi. Ja totesin, että yhdistynyt kuningaskunta on esimerkiksi siitä, että me olemme korostaneet, että meidän rahoja käytetään, tai siis EU-rahoja käytetään, niin heidän täytyy noudattaa palauttamisessa myös tätä ajatusta ja meidän sääntöjämme. Se on tehty heille selväksi ja aika onnistuneesti uskoisin. Palaisin siihen, mitä rouva Guillaume mainitsi uudelleen sijoittamisesta. Se taisi mennä minulta ohi, anteeksi. Jäi väliin. En halua nyt olla liian toiveikas tai myönteinen, mutta siellä on mahdollisuuksia. Parannusta on jo tapahtunut. Merkittävästi on jäsenvaltiossa tätä myös haluttu. Meillä on nyt vähän tarkempi kuva myös tästä kuin aikaisemmin ollut. Ja se on toiminut, koska siellä on rahastoissa tarjottu kannustimia en tiedä mikä on oikein tai väärin viime kädessä, mutta jos ajatellaan sitoumuksia, niin se on myönteistä jo. Totta kai täytyy miettiä sitten vielä lupausten sijaan myös tekoja. Herra Thomas, ai anteeksi, se on etunimenne. Mittaamisesta kysyitte tai mittaavuudesta, mitattavuudesta. Jos ajatellaan niitä ohjelmia, niin siellä on yhteisiä indikaattoreita, joita olemme työstäneet paljon yhdessä, että meillä olisi luettelo yhteisistä indikaattoreista kaikkia jäsenvaltioita varten. Suurelta osin me olemme pyrkineet mittaamaan ohjelmien tuloksia, mutta sen lisäksi me olemme myös korostaneet mahdollisimman pitkälle sitä, että me saamme kohdennettuja tuloksia niissä jäsenvaltioissa, missä se oli ehkä tarpeellisinta. Minä uskon, että mitattavuus varmasti lisääntyy jatkossa palatakseni vielä siihen, mitä Rova Zippel totesi päällekkäisyydestä, ettei, miten nyt sanoisin, käytetä EUn rahoja jäsenvaltioiden budjettivajetta täyttämiseksi, jos suoraan sanoen herra Morais viittasi myös siihen. No totta kai me kiinnitämme huomiota siihen. Houkutusta on paljon. Vähän varoja, budjettileikkauksia sen valtioissa ja niin päin pois. Tällaista houkutusta varmasti on. Minä en halua, että ollaan liian tiukkoja tai radikaaleja tässä, kun ajatellaan, että kansallisin varoin jotain rahoitetaan, mutta EUllakin voi olla lemä, oma lehmänsä ojassa edelleen. Aina täytyy keskittyä kuitenkin siihen, että meidän varojamme käytetään varojen eh, ohjelmien tavoitteisiin. EU-lisäarvoa tarvotaan, sitä me mietimme aina tarkkaan. Se, että tämä on jonkin päälle, mutta ei kuitenkaan päällekkäistä työtä tehdä eikä se korvaa mitään. Ohjelmat ovat seitsemän vuoden mittaiset. Siellä on konkreettisia hankkeitakin. Nämä hankkeet liittyvät toimiluokkiin. Eri ohjelmissa ei varsinaisia konkreettisia hankkeita mainittu, vaan toimia. On hyvä ymmärtää nyt tämä muutos verrattuna aikaisempaan. Me yhdessä päätimme, että meillä on joustavampi ohjelmia – välttyäksemme virkavaltaisuudelta, välttyäksemme tarpeettomalta tuhlaukselta. Hyvä niin, ne ovat siis joustavampia. Me olemme kovasti uurastaneet, että jäsenvaltiot olisivat mahdollisimman täsmällisiä, kun toimijaan määrittelevät ehdotuksissaan. Kyse on tässä vain e-, esimerkkeistä tai luokista, ei hankkeesta sinällään – ja jos ajatellaan edellisiin rahastoihin verrattuna, niin ei nyt odotella enää viittä vuotta niiden valvomiseksi Rova Zippel. Tämä on tärkeää. Me valvomme niitä vuotuisesti. Siinä se ero on. Ja sitten kun tilit äh, ja hankkeet esitellään, niin ne täytyy nimenomaan hankkeiden täytäntöpan näkökulmasta esitellä. Ei se ole mitenkään sitä vasta, mitä te olette peräkuluttaneet, että täsmällisemmin tietoa kaivattaisiin näistä toimiluokista. Tämä on vähän eri asia nyt. Jotta nyt ymmärtäisit tarkalleen, mitä ohjelmissa on kyse, ei hankkeesta, vaan toimiluokista. Niin. Rouva Zippel mainitsi paljon tärkeitä asioita. Otetaanko vähimmäismäärät vakavasti? Kyllä. Kyllä, paljon vakavammin kuin aikaisemmin, eli ottavat hyvinkin vakavasti. Aina aina, ehkä sitä nyt on riittävästi esille esityksessäni, niin aina esittävät pätevät perusteet myös poikkeuksille. Ei siis sitä tarkoita, että pitäisi perusteet aina hyväksyä, ei tietenkään, mutta ainakin tarjoavat hyviä perusteluita. Joissakin tapauksissa meidän mielestä ne ovat päteviä. Ja silloin varmasti, jos on mielenkiintoa, niin jatkossa voimme kertoa tästä enemmänkin. Se on selvää. Mutta jota kaikki ottavat kyllä vakavasti tämän, eivät sivuuta tai laiminlyö mitään ja pyrkivät kyllä kovasti myös perustelemaan. Kuten totesin Amifista, niin siellä on hyvin vähän poikkeuksia toistaiseksi, enpä usko, että niitä hyväksymmekään. Eli ei ole todella vakavia perusteita. Se liittyy tulevitomiin lähinnä. Siinä taisi juuri jotakuinkin olla vastaukseni. Kiitos. Okay, thank you very much for that. I mean, I... Kiitos oikein paljon tästä. Arvostan sitä, että näissä ongelmissa äh, on äh, sisäänrakennettuna tätä tavallaan valvontaa, mutta se mitä edustaja Grillon täällä juuri sanoi, me tarvitsemme tätä maakohtaista eriyttämistä Joten hienosäädän kirjettäni ja pyydän tätä uusiksi. Ehkäpä vaikka tammikuulle, koska jäsenet vaativat täällä tätä tavallaan tulosten esittelyä ja noudattamista näissä ohjelmissa ja millä tavalla se toteutuu. Eli siis te hienosti täydensitte tällä suullisella esityksellä tätä tausta-asiakirjaa, mutta se ei riitä. Eli jos me pyydämme tätä uudestaan, minä lähetän siis uusiksi kirjeen sinne, mutta kiitokset teidän esityksestänne tänään. Ja Birgit. Just a short... Ihan lyhyt kysymys. Ehkäpä tässä oli väärinkäsitys, kielellinen väärinkäsitys. Mutta te puhuitte siitä, että, olisi jotain, että voisi pyytää näitä poikkeuksia tästä minimiprosentista. Jos näin on, niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että me emme koskaan saa tätä informaatiota, vain varmistaakseni, että en ymmärtänyt väärin? <laughs> So you are getting today already some... Niin tässä oli ehkä kielinen väärin ymmärrys. anteeksi pyydän myös puheenjohtajalle, sillä unohdin tämän seikan, niin tämän yhden muistion annoin teille tänään, mutta on tietysti tärkeää teille ja myös meille kaikille ö, antaa nämä tiedot, joten annan ne teille kyllä kattavasti ö, sitten, kun se on mahdollista. Mutta halusin vielä muistuttaa tästä kontekstista, jossa olemme. Nimittäin horisontaalinen asetus on määritellyt, että me seuraamme tarkasti ohjelmointiprosessia ja ohjelmat hyväksytään tämän menettelyn mukaisesti, jonka aikaisemmin mainitsin. As far as possible. Niin. Birgit, jos tässä nyt puhutaan kielestä, jos minä nyt rupean puhumaan tuollaista hallinnokieltä, niin muistuttakaa minua. No niin, hienoa, me kirjoitamme teille, koska me tarvitsemme tätä yksityiskohtaisempaa informaatiota. Kiitoksia vielä kerran. Hyvät kiitos kollegat. No niin. Nyt me olemme järjestäneet asiat niin, että meidän ei tarvitse pitää taukoa. Me voimme siirtyä suoraan seuraavaan esityslistan kohtaan. Kollegat ovat paikalla, eikö näin ole? He taitavat olla täällä paikoillaan. Kyllä. Hyvä. Eli voin heidät tässä saman tien esitellä. No niin. He tulevat täällä paikoilleen ja esittelen heidät. Seuraava asia on EP-tutkimus. Uusia lähestymistapoja, vaihtoehtoisia menettelyjä ja keinoja päästä turvapaikkamenettelyjen piiriin kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille. Tämä tulee meidän politiikkayksikkö Cstä. Ja esittely on, esittelyn tekevät Violetta Moreno Laks, joka on oikeustieteen luennoitsija Queen Mary eh, yliopistossa Lontoossa. Ja hän on EUn turvapaikkalainsäädäntöä käsittelevä koordinaattori pakolaislainsäädäntöaloitteessa Lontoossa. Ja sitten Catherine Costello, kansainvälisen ihmisoikeuden ja pakolaislainsäädäntöön erikoistunut Andrew W. Mellon apulaisprofessori Oxfordin yliopistosta. nämä, tämä on nyt Nämä tittelit ovat hyvin pitkiä, ne vain pitenevät. No niin, eli siis hän on apulaisprofessori Oxfordin yliopiston pakolaistutkimuskeskuksessa. Ja hänellä on myös apuraha St. Anthony's Collegeissa. Ja sen lisäksi herra Menos Mesurakis, joka tulee yliop- Oxfordin yliopiston ähm, turvapaikkatutkimusten keskuksesta. Eli tässä nyt on kysymys äh, näistä uusista lähestymistavoista ja vaihtoista menettelyistä. Ja meidän politiikan osastomme on nyt siis hoitanut tämän pyyntömme saada tästä aiheesta tutkimus. Ja toivotan tervetulleeksi nyt kaikki puhujat. Olen mielessäni, kun voin antaa asiantuntijoille puheenvuoron. Me emme olekaan vähän aikaan keskustelleet turvapaikkakysymyksistä, monista muista asioista kylläkin. Kukas teistä aloittaa? Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, hyvät parlamentin jäsenet. On todella kunnia olla esittelemässä täällä meidän selvitystämme. Toivottavasti tämä osuu oikean ajankohtaankin. En toista tai voi painottaa liikaa sitä, miten vaikeassa tilanteessa olemme. Meillä on valtava kriisi käsissä, mä ajatellaan ihmisten liikkumista maailman mittakaavassa ja myös Euroopan alueella. Syyrian pakolaiskriisi edelleen siirtää valtavia määriä ihmisiä. Edelleen he ovat kuitenkin lähinnä siellä alueella. Siksi olemme iloisia, että saimme kirjoittaa tällaisen kertomuksen, eikä siinä ole pelkästään mukana nämä kolme ihmistä, jotka täällä ovat. Seuraavalla kalvo, kalvolla näette kaksi muutakin henkilöä, jotka eivät ole Elspeth Guild ja Madeline Garlick. Lisäksi meillä oli merkittävä asiantuntija Raat, joka näkyy tällä kalvolla. Selityksessä ei ole seuraavasta asiasta kyse, ehkä kannattaa tämäkin mainita. Ei ole kyse siitä, että on turvallisia mahdollisuuksia EUn ulkopuolella. Tätäkin pyydettiin katsomaan. Te saitte tästä toisen selvityksen. Siinä on oikeudellisia vaatimuksia humanitaarisille viisumeille, jotta pääsee helpommin tänne pakolaisena. Suosittelen tuota selvitystä teille. Ja on muitakin selvityksiä tehty liittyen muihin turvallisiin pääsyihin, diplomaattinen turvapaikka ja sitten pakolaisten uudelleen sijoittamisvelvoitteet, pakolaisten evakuoiminen kriisiaikoina, lisää joustoa viisumijärjestelyissä, että ihmiset eivät joudu ryhty, liikaa tekemään vaimaa tässä. Iltapäivällä kuulet ilmeisesti Itävallan sisäisäministeriä, joka kertoo Itävallan ehdotuksesta eurooppalaiseksi uudelleen sijoitusohjelmaksi. Jos ajatellaan turvallisesta pääsystä, niin se on tärkeä kysymys. Me emme niihin menneet omassa selvityksessämme, ja me haluamme ennen kaikkea noin johdanomaisesti todeta, että joka tapauksessa, vaikka olisikin turvallinen pääsy pakolaisasemaan EU-ssa ja olisi mahdollisesti laillisia keinoja, niin ei se tarkoita, että olisi poikkeuksia perusvaatimuksista niiden kohdalla, jotka hakevat asemaa tullessaan eu alueelle. Toisin sanoen, vaikkakin meillä on hyviä uudelleensijoittamisohjelmiakin Euroopan unionissa, kun pakolaiset tulee muista maailmankolkilta, vaikka joustoa viisumijärjestelyssäkin olisi tarjolla, että jotkut pakolaiset voisivat tulla tänne laillisesti ja pyytää suojelua, niin mekanismit eivät korvaa sinällään sitä, että nykyisiä oikeus- ja velvoitteita täytäntöpanan asianmukaisesti, ne täytyy olla sen kaltaisia, että jos on oikeus lähteä maasta ja saada pakolaisasema tai suojelu, niin myös sitten saa sitä. Tämä on lähtökohtamme selvityksessä ja sen pohjalta olemme tehneet olettamia. Jos ajatellaan, joku tulee tänne hakemaan pakolaisasema, turvapaikka hakemaan, kun ajatellaan, mitä politiikkaa harjoitetaan jäsenvaltiossa EU-ssa, niin on kyse laittomasta tulosta. He ovat hakeneet ehkä kansainvälistä suojelua. He ovat haavoittuvassa asemassa pelkästään siitä syystä, että he ovat joutuneet siihen asemaan, tehneet vaarallisen matkan ja tulleet turvapaikkamenettelyyn mukaan. Tässä on siis kyse siitä, että tarkastellaan, minkälaista suojaa tarjotaan ensilinjan vastaanotossa. Korostetaan, että ne ovat kytköksissä toisinsa. Miten turvapaikkaprosessi toimii, miten pakolaiset tunnustetaan, miten määritellään pakolaisasema, niin se on säädelty laajalti direktiivin direktiiveissä. Täytyy tunnustaa nopeasti pakolaisasema, täytyy kiinnittää huomiota myös vastaanottooloihin ja nimenomaan ensimmäiseen vastaanottoon. Erityisesti meitä pyydettiin tutustumaan yhteistä käsittelyä ja vastuun jakamista. Vastuun jaolla me ymmärsimme sitä, että ensinnäkin kun tulee hakemuksia, niitä käsitellään yhteisesti ja myös, että tiedetään, kun on myönteisiä päätöksiä tullut hakemuksiin Tällä haavaa, jos hakemus annetaan yhdessä maassa, niin se ei välttämättä saa tunnustusta toisessa maassa. Eli se, joka käsittelee hakemusta, saa tiukat velvoitteet. Niin ja vaikka on tunnustettu pakolainen, niin ei pääse tapaamaan perhettään tai läheisiä muihin maihin. Sitten voi miettinyt, että muita järjestelmiä, ennen puhutaan yhteisestä käsittelystä tai vaihtoehtoja Dublinille. Eli mitkä ovat pullonkaulat nyt? Olemme korostaneet sitä, että nykyongelmista monet johtuvat siitä, että me olemme ne itse luonneet. Se johtuu siitä, että käytetään liikaa pakottamista ja menettelyt ovat mutkikkaita, kuten järjestelmätkin. Näin päädytään tilanteeseen, että hakija ei saa haluamansa suojaa ja usein joutuu toisiaiseen liikkumiseen EUn sisällä, tekee useita hakemuksia, sitten joitakin hakemuksia ei kirjata tai ei tunnusteta muualla. Joskus on niin, että menettelyt ovat kovin pitkät ja siksi joutuu muutoksen hakuun, tuomioistuin käsittelyyn. Ja se johtaa vain siihen, että jos meillä olisi hyvin toimiva järjestelmä, niin tätä ei tapahtuisi. Eli me pyrimme tavallaan mennä lähtöruutuun. Meidän menetelmässämme katsomme, minkälaista kirjallisuutta on tarjolla eri lähteistä. Tämä tilattiin heinäkuussa, syyskuussa se toimitettiin, eli me pyrimme arvioimaan sitä, että kun meillä on tietty käsitys siitä, miten nyt toimitaan, niin mitä hyviä on tarjolla. Siinä me pyrimme korostamaan nimenomaan tätä merkitystä, joka liittyy ensimmäiseen vastaanottoon, että voidaan nopeasti määritellä pakolaisen asema ja sitten käsitellään hyvin perustelut hakemukset myös nopeasti. Me käytimme myös joitakin kyselyjä, mutta tässä kuullaan myöhemmin kollegaltani, niin me saimme hyvin vastauksia, koska aika oli lyhyt. Ja kuten näette, oli kyse vain heinäkuusta syyskuuhun. Pyrimme vähän mittaamaan lämpöä näissä eri vaihtoehdoissa ja ehdotuksissa. Eli jos ajatellaan selvityksen sisältöä, ensinnäkin se on myös toimitettu muuten teille. Ensin käydään lyhyesti se läpi ja sitten vastaamme kysymyksiin. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan perustiedoista, ajatellaan minkä tyyppisiä pakolaisturvapaikanhakijat ovat. Kakkosluvussa varsinkin pyritään antamaan pikakuva tästä taakasta ja sen mittakaavasta liittyen turvapaikkahakemukseen. Mielestäni alustavasti, ennen kuin annan kollegan jatkaa tilastotiedoista, niin sanoisin, että vaikkakin pidetään turvapaikanhakijoita taakkana, yleisessä kielenkäytössä, niin se on aika halventavaa kielenkäyttöä. Emme sitä tietenkin käytä selvityksessä, mutta jos ajatellaan turvapaikkakemusten käsittelyä, niin kustannukset määrittyvät paljon ei pelkästään sen pohjalta, kuinka paljon hakemuksia on jossain jäsenvaltiossa, vaan mitkä ovat myös menettelyt olemme korostaneet, että kun täällä valiokunnassa on mietintöjä kirjoitettu tästä, niin ehkä suuri kustannuserä missä tahansa turvapaikkamenettelyssä on se, missä määrin se on pakottamisen perustuvaa. Jos käytetään esimerkiksi kiinniottoa, niin se olisi tosi kallista. Se on, jos on mutkikasta eikä toimi hyvin alkuvaiheessa, vaan edellyttää mutkikasta muutoksenhakumenettelyä ja tuomistun käsittelyä, niin se on vielä kalliimpaa. Eli halusimme tämän ottaa tähän heti alusta lukien myös taakanjakoa ajatellen, koska ajatellaan Dublinia, niin ikään kuin tämä räjähtämässä käsin senkin vuoksi. Tässä on kyse myös taakan järkevästä jaosta turvapaikkahakemusten käsittelyssä, niin täytyy ymmärtää ensin, missä määrin taakka on itsemme luomaa nimenomaan sääntelyn vuoksi. Nyt kollega saa jatkaa tästä. Kiitos. Kun katsomme näitä tilastoja ja neljää vuotta, 99 ja 2004 muun muassa. Vuonna 2004 siis saatiin ensimmäinen turvapaikkajärjestelmä valmiiksi. Vuonna 2009 sitten Amsterdamin anteeksi, Lissabonin sopimus tuli voimaan ja perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova. 2014 on nyt sitten tämä viimeinen vuosi tässä ja turvapaikkajärjestelmää ollaan saattamassa loppuun. Ja tässä siis nämä tärkeät päivämäärät, joita tarkastelimme, kun tarkastelimme näitä lukuja ja teimme tilastoja. Mitä tulee turvapaikanhakijoiden määrään, niin voitte nähdä, että EUn laajentumisesta huolimatta 15 jäsenvaltiosta 28 jäsenvaltion tänä aikana, niin silti turvapaikkahakemusten määrä on ollut vakaa. Ja, ja tämä ö, on tämä liittyy myös siihen, että että turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt vakaana, vaikka jäsenvaltioiden määrä on kasvanut. Tiedoista näkyy myös, että Dublinin järjestelmän vaikutus on ollut rajallinen, mitä tulee vastuun jakoon jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä itse asiassa tietää, on ristiriita, ristiriidassa professori Kostellon mainitsemiin kustannuksiin. Kun katsomme näitä turvapaikan, turvapaikkahakemusten määriä, niin se on Dublinin järjestelmässä pysynyt vakaana. Dublin 1 ja Dublin 2 asetus, asetuksesta. Tässä on siis puhe eikä Dublin kolmosesta. Dublin käytettävissä olevien tietojen perusteella Dublin siirrot ovat käytännössä olleet vähäisiä siitä huolimatta, että pyyntöjä on tullut paljon. Eli pyydettyjen siirtojen ja tehtyjen siirtojen välillä on er, suuri ero. Eli ei ole yhtä kustannusta, joka voitaisiin tässä erottaa. Ja, ja, ja jäsenvaltiot, mutta jäsenvaltiot voisivat välttää maasta poistoja tai karkoituksia, kun katsotaan näitä EASON vuosikertomuksen tietoja, niin itse asiassa on suuri ero siinä, että 12 prosenttia on tehty pyyntöjä ja kolme prosenttia on tehty siirtoja käytännössä. Useita ehdotuksia on siksi tehty Dublinin järjestelmän aukkojen täyttämiseksi ja puutteiden parantamiseksi. Luvussa kolme puhutaan näistä avainaloitteista, siis sekä täydentävästä, ää, täydentävästä vastuunjaosta ja ensimmäisen linjan vastaanotosta sekä käsittelystä. Tässä tutkimuksessa erotellaan ehdotukset, jotka on tehty, mutta joita ei ole vielä pantu täytäntöön. Niitä on esimerkiksi asiantuntijatukiryhmistä jäsenvaltio, val, jäsenvaltioissa integroituihin EU-prosessointijärjestelmiin asti. Nämä erotetaan käytännöstä, johon kuuluu EASON koehankkeita eri turvapaikkamenettelyn osissa. Ne voisivat olla perustana, kun yhteisiä toimia laajennetaan tulevaisuudessa. Ja tämä pitäisi liittää myös kokemukseen, kun katsomme monen tekijän yhteistyötä esimerkiksi hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, jotka ovat yhdessä parantaneet ensimmäisen linjan vastaanottokapasiteettia. Esimerkiksi UNHCRn hankkeella ollaan myös tuettu Mare Nostrum-projektia Välimerellä. Mitä sitten tulee vastuunjakoon, niin tutkimuksessa tunnistetaan kaksi trendiä. Ensinnäkin keskitymme vastuunjako-avainehdotuksiin, joita jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet, mutta myös tietyt tutkijat ja kansalaisjärjestöt. Nämä, nämä perustuvat kriteereihin, jotka taas perustuvat jotka perustuvat tarpeisiin ja kapasiteettiin solidariteettiperiaatteen pohjalta ähm, tämän artikla 80 SEUT-sopimuksessa. Ja, ja tämä ö, ähm, perustuisi myös artiklan 78 vaatimuksiin, e, jonka mukaan pitäisi luoda yhtenäinen ole, voimassa oleva status unionissa. Ja Mm, kun olemme tutkiskelleet Dublinin vastuunjakomekanismia ja me olemme ottaneet nämä kaksi vaihtoehtoa huomioon, niin tässä, näissä pitää ottaa myös turvapaikanhakijoiden oma ääni huomioon sekä virastot sekä jäsenvaltioiden että EU-lainsäädännön pohjalta. Entä sitten oikeudelliset rajoitukset? Tämä on luku neljä tutkimuksessa. Tässä puhutaan oikeudellisista rajoituksista, jotka tulevat sekä jäsenvaltioista että EU-tasolta ja liittyvät toimivaltaan. Nämä liittyvät siis menettely, menettelyoikeuksiin, mutta myös vastaanotto-olosuhteisiin turvapaikkahakemusten käsittelystä on keskeisiä vaatimuksia, kun katsotaan myös perusoikeuskirjan artikloita 41 ja 47, niin niissä puhutaan oikeudenmukaisesta hyvästä hallinnosta ja tehokkaasta oikeussuojan keinoista. Ja tässä on siis kyse tunnistamisesta, edelleen välittämisestä, vastaanotosta sekä turvapaikanhakijan erityistarpeiden tunnistamisesta, ja, jaottelusta sekä turvapaikkaneuvo, äh, turvapaikkahaastatteluista ja turvapaikan hakemisesta. Eli siis pitää noudattaa oikeudenmukaisuutta, hyvää hallintotapaa ja antaa tehokkaita oikeussuojakeinoja. Eli tämä on siis hyvän hallinnon periaate, yhdessä tämän juuri mainitsemamme periaatteen kanssa olemme käsitelleet tätä, tätä kysymystä myös oikeuskäytännön perusteella. Sekä käytännössä että lainsäädännössä ei saa tulla minkäänlaisia ongelmia vastaan. Eli näitä, näitä menettelyjä, niin ne pitää, ne pitää tulla hoidetuksi niin, että on tarpeeksi tulkkausapua että, ja niin, että henkilökunta on pätevää ja että saadaan myös oikeusapua. Ja turvapaikanhakijat koko tässä menettelyssä, heillä on perusoikeuksia, jotka on perustettu jotka perustuvat perusoikeusviraston perusoikeuskirjaan ja myös oikeuskäytäntöön. Tässä näette nämä kolme perusoikeutta perusvapauteen, perheen yhdistämiseen ja palauttamiskielon periaatteeseen. Siirrot, muun muassa Dublinin siirrot, niiden pitäisi olla viimeinen keino ja tämä perustuu, perustuu tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tapauksessa MAK, MA vastaan K. Kun katsotaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tapauksessa Simane vastaan Sasiri, tai siis Simane ja Sasiri, niin siitä hetkestä lähtien, kun turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa, siis siitä hetkestä lähtien henkilöllä on oikeus saada kohtelua, joka vastaa vastaanotto, tarkistetun vastaanottodirektiivin kriteerejä. Ja tässä olisi vielä muutama kohta lisää, mutta voisimme ehkä ne käydä aivan nopeasti läpi. Sitten siirrymme tähän seuraavaan kalvoon ja siinä on puhe siitä, miten tutkimus pitäisi tehdä, pitäisi tutkia riippumattomasti turvapaikanhakijan tilanne. Ja tästä kalvolta ja seuraavalta näkyy, näkee sen, että pitäisi olla muutoksenhakumenettelyitä, jotka automaattisesti johtavat ö, lykkäävään vaikutukseen. Eli tämä oli siis, siis Dublinin järjestelmän nykytilanteen analyysi. Ja nyt äh, annan kohta puheenvuoron takaisin professori Kostelolle. Mm, näiden luvun neljä tulosten perusteella me tarkastelimme Dublinin järjestelmää eri näkökulmasta. Me katsoimme Dublinin järjestelmän inhimillisiä kustannuksia, katsoimme taloudellisia ja oikeudellisia kustannuksia. Tämä tutkimus näyttää, että inhimilliset kustannukset johtuvat tietystä puutteista. Turvapaikan hakijat saattavat traumatisoitua tai heille saattavat kohdata perusoikeuksien rikkomuksia Dublinin järjestelmässä. Mitä sitten tulee taloudellisiin kustannuksiin, on vaikeaa arvioida niitä tarkalleen, mutta arvioiden mukaan ne ovat hyvin suuria, mutta ei ole kuitenkaan vielä äh, tarkkoja lukuja tästä. Nyt vielä lopuksi Dublinin järjestelmän nykytilanteen arvioinnista. Haluaisin puhua oikeudellisista kuluista, eli huonosta täytäntöpanosta, joka on johtanut oikeuden kääntöihin mukaan lukien korkeimmissa tuomioistuimissa. Unionin tuomioistuin on myös käsitellyt järjestelmän nykytilaa. Yhteensopimattomuudet Dublinin siirro, siirroissa ne eivät siis sovi yhteen periaatteen kanssa ja tästä syystä tutkimus tulee siihen johtopäätökseen, että tämä tutkimus on nyt hyvä hetki harkita uudelleen Dublinin järjestelmää ja mahdollisesti pitäisi uudistaa tämä nykyjärjestelmä. We do acknowledge that the Dublin system is in. Niin siis Dublinin järjestelmä on käytössä ja jotkut jäsenvaltiot pitävät siitä eri syistä, joten se, mitä me tässä mietinnössä tavallaan esittelemme, on tällainen väliaikainen malli eli Dublin ilman pakottamista. Eli tässä nykyisellään Dublinia voitaisiin paremmin toimeenpanna ja sitä kautta vähentää sekä inhimillisiä että oikeudellisia kustannuksia, jotka ovat johtaneet tällä hetkellä aikamoiseen vihamielisyyteen myös äh, turvapaikanhakijoiden puolelta sen vuoksi, että tietyt siirrot äh, tai jotkut äh, jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni näistä Dublinin siirroista pakollisista, vaikkakin todisteet osoittavat, että ne eivät ole soveliaita. Toinen asia, mitä me olemme tässä mietinnössä tehneet, on, että siirrytään näistä oikeudellisista periaatteista, jotka tuossa aikaisemmin esittelin, ja olemme pyrit, pyrineet luomaan ne tavallaan käytänteiksi, jota voidaan käyttää sitten tulevassa instituutio, tu, tu, tulevana tavallaan oppaana ja että siinä vältettäisiin turhaa pakottamista ja monimutkaisuutta. Me halusimme aikaan tietynlaisia ähm, periaatteita. Eli jos äh, siirrytään kohti vaihtoehtoa Dublinille, niin silloin nämä pitää pitää mielessä. Tässä otettiin huomioon äh, turvapaikanhakijoiden haavoittuvuus ja pyrkiä myös äh, rankaisemattomuusperiaatteeseen. Ja sen lisäksi kaikkein tärkeintä on myös se, että ollaan asiantuntijoita ja avoimia ja, ja luotettavia koko tässä prosessissa ja että toimitaan monella tasolla. Yksi kaikkein vaikein asioita tällä hetkellä on se, että ensimmäinen tapa, on tämä ensimmäinen tapaaminen viranomaisten ja turvapaikan välille ja se ei luo luottamusta turvapaikanhakijan ja valtion virkamiehen välille. Ja me olemme nyt esittäneet tähän vaihtoehtoja, kuinka tämä voitaisiin tehdä. Silloin tämä turvapaikkaprosessi olisi yksinkertainen äh, prosessi, jossa nopeasti äh, voidaan esittää äh, perustelut ja, ja, ja mennä eteenpäin kollega on hoitanut tämän tutkimuspuolen ja hän voi kertoa hieman enemmän yksityiskohtia sen jälkeen voimme vetää yhteen ja vastata kysymyksiin. Um. Kiitos. Ihan äh, nopeasti käyn lävitse tämän äh, kyselyosuuden, kuten Catherine mainitsi, ottaen huomioon aikataulun paine, että me saimme kohtuullisen vähän vastauksia, joten me saimme tästä enemmänkin vain tällaisen näppituntuman kuin konkreettiset äh, johtopäätökset. Ja me näemme, jos nyt ei ihan todisteita, mutta kuitenkin me näemme tässä tiettyjä asioita poliittiselta kannalta esimerkiksi äh, millä tavalla äh, turvapaik- tai missä määrin turvapaikkahakemuksia esitetään ja missä ja millä tavalla positiiviset päätökset äh, hyväksytään monipuolisesti. Eli kysymys on siitä, että meidän pitäisi luoda enemmän luottamusta jäsenvaltioiden kesken, tehdä enemmän yhteistyötä ja sitä kautta lähestyä turvapaikkajärjestelmää. Ja kaikki nämä projektit eh, vuoden 2014 aikana ovat ihan positiivisia. Sitten on eh, jäsenvaltioita, jotka pitivät tätä ajatusta ehkäpä hieman eh, liian ennenaikaisena ja identifioivat tiettyjä esteitä sekä oikeudellisia että pääsy kansalliseen tietokantaan tai tiettyihin oikeudellisiin ongelmiin. Sitten esimerkiksi kieliasiat olivat myös käytännön ongelmia. Ja sitten tämä jakautuminen tuetaan hyvin pitkälti sitä, että Dublinin järjestelmää ylläpidettäisiin tämän jakauman kohdalta, kun odotetaan Dublin kolmen täytäntöönpanoa. Ja on myös eri näkemyksiä siitä, että Dublin pitäisi korvata, korvata uudella mekanismilla, jossa olisi uudenlainen jako avoin, jossa olisi sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia kriteereitä. Ja sitten meillä oli samalla tavalla tällainen niin hieman jakautunut tai reaktio ja vastaus tähän molemminpuolisen positiivisen turvapaikan hyväksymiseen. Eli toisen vaihe pitäisi saada harmonoitua jonkun mielestä ja taas osa oli sitä mieltä, että tämä on ennenaikaista ja halusivat, että toimeenpannaan tämä uusi avain ja ja odotetaan sitä, että nämä eri turvapaikkajärjestelmät ovat päässeet harmonisoidumpaan vaiheeseen ennen kuin edes keskustellaan tästä asiasta. Ja molemminpuolinen tunnustaminen oli, siinä oli mielenkiintoista se, että jotkut jäsenvaltiot eh, pitivät molemminpuolista tunnustamista eh, sellaisena, että siinä eh, vapaa liikkuminen e, ei esimerkiksi suoraan liittyisi e, tähän positiiviseen turvapaikkapäätökseen. Eli että vaikka saisi turvapaikan jostain jäsenvaltiosta, ei saisi vapaasti liikkua kaikissa jäsenvaltioissa. Eli siltä osin kuin voimme vetää johtopäätöksiä, niin poliittinen maisema on tällä hetkellä hyvinkin moninainen ja kulkee eri suuntiin. Nämä asiat vaativat kyllä enemmän yksityiskohtaista ja tarkkaa keskustelua ennen kuin voidaan tehdä mitään konkreettisia ehdotuksia. Ja tässäpä sitten ehkäpä voimme nyt sitten vastata kysymyksiin. Yeah, that's my job to do that. No niin, nyt on sitten, se on minun hommani. No, jäsenethän ovat tätä pyytäneet. Ja reaktiona näihin hyvin selkeisinkin asioihin, tässä on kaksi asia Ensinnäkin meillä on tämä jatkuva keskustelu turvapaikkapolitiikan tietyistä näkökulmista, uudelleen asuttamisesta ja niin edelleen. Ensinnäkin on tämä olemassa oleva turvapaikkapaketti. Se, mikä oli tässä mielenkiintoista tässä raportissa, joka menee ehkäpä ylitse tämän normaalin politiikan osaston raportin, oli se, että te esittelitte tässä tällaisen mallin, jota te ehdotatte, eli Dublin ilman pakot, muuttamista, mikä on ihan mielenkiintoinen ajatus. Koska koko tämä politiikka on hyvin monimutkaista ja byrokraattista turvapaikkaprosessissa, jolla tulee, jossa on ulkoisiakin vaikutuksia, joten ei tässä nyt ole kysymys vain pakottamisesta – mutta keskeinen kysymys, jossa pyydänkin kollegoiden näkemyksiä. Jos me lähdemme nyt tässä laatimaan Dublinia uusiksi, niin pitää esittää se keskeinen poliittinen kysymys, nimittäin se, että ei mitään uutta jakoavainta saada, ellei kysytä poliittista kysymystä, nimittäin sitä, että jäsenvaltioiden täytyisi muuttaa kantaansa. Koska kuten te tiedätte varmasti tilastoista, niin suurin osa turvapaikanhakijoista päätyy neljään maahan – ja jäsenvaltioita on kuitenkin 28. Joten tämä on se keskeinen poliittinen kysymys. No, mutta avaan nyt tämä keskustelun kollegoille. Monet ovat äh, olleet mukana pyytämässä tätä tutkimusta. Äh, Dennis, ole hyvä. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Oikeastaan minun ryhmäni tätä ajoi takaa. Hauskaa, että se on nyt täällä myös käsittelyssä. Selvityksessä aivan oikein todetaan, että periaatteessa riippumatta poliittisesta tilanteesta jäsenvaltiossa Dublin-järjestelmä on konkurssin partaalla. Se ei toimi kunnolla vähän vähemmässä jäsenvaltiossa, kun ajatellaan siirtojen määrää. Kun turvapaikanhakijoita siirretään maasta toiseen, niin se on vähäinen ja kustannukset ovat valtavat, inhimilliset varsinkin ja kuten oikeudellisetkin. Siksi minun ryhmässä käydä vilkasta keskustelua Dublinin tulevaisuudesta. Pakkokeinoelementti on yksi osa sitä. Eli totta kai tunnustan kaiken tämän ja on ihan hyödyllistä, että tällainen selvitys on saatu, mutta kun selvityspyynnön teimme, niin esitimme myös pienet perustelut, kun aina vaaditaan, mutta laadimme myös asiakirjan, jossa todettiin, että erityisesti me haluaisimme tietää, miten hoidetaan nämä pitkät vaikeat rajat, että päästäisiin seuraavaan vaiheeseen jo, että Euroopan unionin sisällä rajoilla olisi eurooppalaisia turvapaikkakeskuksia, ei italialaisia tai kreikkalaisia tai mitä lie, bulgarilaisia vaan eurooppalaisia. Kaikki ne takuineen vastaanotossa, käsittelyssä, ensivaiheessa. Se on kovin mutkikasta saada aikaan, koska tämä täytyy ajatella myös siitä näkökulmasta, kuka on vastuussa, kuka on oikeudellisesti muutoksen hausta vastuussa, jos hylätään hakemus, kuka vastuussa siitä sitten, jos uudelleen tavallaan jaetaan mutkikkaampia hakemuksia. Tällaisia kysymyksiä me esitimme tutkimusosastolle ja vastauksia en löydä mistään. Vähän pettynyt olen kyllä, kun minä olin toivonut, että olisi päästy vähän jo eteenpäin tästä, että unohdetaan tämä jo, kun ei se toimi, ei ole humanitaarinen eikä käytännöllinen, vaan pitääkö sitten ajatella kuitenkin, niin, että pitäisi vielä enemmän paneutua siihen. Mutta en selityksestä löydä oikein tällaisia perusteluita. Muutamalla sivulla vähän tätä käsitellään nimenomaisesti, kun se on kuitenkin sadan sivun mittainen kokonaisuudessaan. Eli vähän nurin perin tässä meni. Totta kai tässä on paljon hyödyllistäkin. Olen sitä mieltä, että se kuulostaa kivalta, että olisi Dublinia ilman pakkokeinoja – mutta mitä se sitten oikein tarkoittaa? Jäsenvaltioiden oikeastaan pitäisi olla vain vastahakoisempia siirtämään pakkoolaisia tai turvapaikanhakijoita maihin, joissa ei ole kunnon vastaanottovalmiuksia. Eli kovin vähäinen muutos nykytilanteeseen verrattuna. Eli pidetään tavallaan kiinni dubletista. Ongelmat ovat kuitenkin niin suuret tänä päivänä, että kyllä paljon pidemmälle täytyy pohdiskelussa mennä ja vielä yli ja ohi Dublinin. Mitäpä jos meillä olisikin ihan yhteinen turvapaikkajärjestelmä, mitkä olisivat seuraukset seuraavalle vaiheelle. Olisi kiva siis kuulla vähän tutkijoidenkin aatoksia. Some very direct questions I'm not... Nämä olivat hyvin selkeitä ja suoria kysymyksiä. Olin ajatellut, että olisimme ottaneet kaikki kysymykset ensin, mutta nämä ovat nyt äh, hyvin suoria kysymyksiä tästä äh, raportista, joten äh, ottakaa nyt ensin nämä hyvin haasteelliset kysymykset ja sitten sen jälkeen otamme kaikki muut kollegat ja sitten vastaatte muiden kysymyksiin. Ensin Silvi. Kiitos. Täytyy nyt tulossa tulla vähän hämmentynyt. No en minä nyt ole kokonaisuudessaan lukenut selvitystä, pahoittelen. Mutta kuuntelin, mitä te sanoitte. Puheenjohtaja veti langat yhteen toteamalla, että te tavallaan suositte toisenlaista Dublinia. Herra de Jong totesi, ei oikeastaan vähän paranneltu versio Dublinista. Haluaisin tietää, mit, mille puolelle te kallistutte oikeastaan? Olen aivan samaa mieltä sen kanssa, että, että ennen kuin puhutaan vaihtoehdoista, niin täytyy miettiä, mitä nyt on, minkälaisia ongelmia nyt on. No kyllä me sen tiedämme, mitä ne ovat. Kerrotte niissä itsekin. Nimittäin se on taustalla myös näissä vaikeuksissa, kun ajatellaan yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Tiedämme Dublinin ongelmat, puhutaan siitä periaatteesta, että kaikki ovat vastaavia järjestelmä, vaikka ei niin ole. Tässä ensimmäisen ongelmana on, kuten totesitte, se, että 12 prosenttia on vain siirtopyyntöjä, mutta todellisia siirtoja on ollut 3 prosenttia. Näin se näkyy myös se ongelma tänä päivänä. Minä haluaisinkin tietää myös johtopäätöksistänne enemmän. Pitäisikö nyt sitten todellaan uudelleen miettiä säädöstä vai paremmin täytäntöön panna säädöstä ja millä kriteereillä sitten? Oikeastaan alun perin ainakin minä ymmärsin, koska minä olin harvoista haastatteluista parlamentin jäsenistä, kuvittelin, että alun perin oli ajatus siitä, myös, mitkä ovat muut keinot. saataisiinko tämä vähän valaistusta? Kertoo sitten vähän tarkemmin myös siitä, ettei kokonaan myllerretä järjestelmää, vai mietitään uusia kriteereitä, vai pitäisikö vain optimoida se, mikä nyt on käytössä. Se on vähän eri asia kuitenkin. Ja sillä voisi olla merkittävä vaikutusta myös sille, että meillä olisi laajempi toimintakenttä myös yhteisessä turvallisuusjärjestelmässä. Kiitos täsmennyksistä. So weighing up these sort of alternatives and so on. Um, okay, um, next is... Um... Ja sitten Fernando López Aguiar. Thank you, Claude. No wonder, no wonder <clears throat> the uh, two predecessors in the floor have made exactly the point I was trying to make. Uh, it was, it was take a... your mic closer to you. No wonder, no wonder. The point... Ei ole, tämä ei ole mikään ihme, nämä kollegan kommentit, edellisen puhujan kommentit, sillä on täysin ilmiselvää, että jopa meille, jotka tunnemme jo viime kaudelta koko tämän poliitti, poliittisen turvapaikkajärjestelmän luomisen joka tuli voimaan Lissabonin sopimuksen jälkeen, jopa meille tämä on hyvin vaikeaa se ymmärtää, sillä tämä on niin valtavan monimutkainen järjestelmä. Kun vaalikampanjassa ennen vaaleja toukokuussa puhuimme sellaista viestistä, että turvapaikkajärjestelmää oli uudistettu Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen, niin, niin tämä viesti ei oikeastaan, tai meni oikeastaan kuurelle korville, eikä, tai ei sitä kukaan uskonut, sillä on niin paljon eroja ja eri käytäntöjä eri valtioissa. Tämä on johtanut juuri tähän heterogeeniseen turvapaikkapolitiikan täytäntöönpanon. Haluaisin siksi kysyä, miten voisimme poistaa tämän liikkumavaran jäsenvaltioilta tämän uuden järjestelmän kansallisessa täytäntöönpanossa. Tämä olisi paras tapa kiertää nämä vaikeudet olisiko mahdollista harkita sitä, että olisi jonkinlainen eurooppalainen task force työryhmä, EU-tason työryhmä siis, joka varmistaisi, että uusi turvapaikkapolitiikkapaketti otetaan vakavasti jäsenvaltioissa ja pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti. Heterogeenisuutta on yhä enemmän ja näin eroja syntyy. Mennään yhä kauemmaksi näistä tavoitteista, jotka aluksi määriteltiin. Olisiko tämä yksi mahdollisuus myös esimerkiksi Lissabonin sopimuksen perusteella? Siinä oli kysymykseni. <laughs> Okay. Thanks, Juan. Thank you very much. Kiitos. Sitten Cecilia Wikström. Cecilia, ole hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos. Would also Kiitos eh, puheenjohtaja. Express eh, a word of appreciation. Haluaisin eh, kiittää tästä tutkimuksesta, jonka meille esittelitte kesäkuussa, kun me hyväksyimme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Me ymmärsimme, että tämän toimeenpano tulisi olemaan hankala ja pitkä monissa jäsenvaltioissa, mutta kun se on saatu toimeenpantua, niin se tulee antamaan paremmat säännöt ja paremmat turvalausekkeet myös turvapaikan hakemiselle Euroopassa. Meidän ei kuitenkaan koskaan tule levätä laakereillamme ja kuvitella, että olemme saaneet aikaiseksi täydellisen ratkaisun, kuten hyvin selkeästi sanoitte. Tämä ei ole mikään täydellinen ratkaisu, vaan meidän täytyy miettiä jo seuraavia askeleita, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan parantaa ja löytää ratkaisuja niihin ongelmiin, joita me emme olettaneet syntyvän, kun tätä pakettia laadittiin, eikä todellisuus ole aina niin ennustettavissa. Joten tämä raportti varmasti auttaa meitä, kun valotamme tiettyjä ongelmia, mutta se auttaa meitä myös, kun me haemme mahdollisia ratkaisuja. Minä olin Dublin 3 äh, asetuksen äh, esittelijä ja nyt myös artiklan 8 muuttamisen esittelijä. Eli kysymys äh, on yksi matkustavat alaikäiset. Joten ne ongelmat, joita te valotatte tässä raportissa liittyen Dublinin järjestelmän ongelmiin, on se, että tämä järjestelmä ei ole hyvä, ei hakijalle eikä jäsenvaltioille. Kuten täällä kollegat jo sanoivatkin, niin kaikkia asioita ei ole viety päätökseen. Kaikista näistä siirroista, Dublin siirroista, vain kolme prosenttia on toteutunut. Te puhutte Dublinista ilman pakkokeinoja, jossa jäsenvaltioiden pitäisi käyttää Dublinin asetuksen eri lausekkeita niin, että saataisiin reilumpaa vastuunjakoa. Mutta kuitenkin tähän mennessä me emme ole nähneet mitään merkkejä siitä, että jäsenvaltiot tekisivät näin käytännössä. Päinvastoin näitä lausekkeita hyvin harvoin käytetään. Enkä minä usko, että jäsenvaltiot tulevat mitään jakamaan vapaaehtoisesti. Myös äh, tämä asia äh, yksin matkustavat alaikäiset, äh, jota käsitellään parlamentissa ja neuvostossa, näemme selkeästi, että jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni mahdollisuudesta siirtää jopa alaikäisiä. Joten miten me voimme nyt sitten vakuuttaa jäsenvartiot siitä, että ratkaisu ei ole kestävä tulevaisuutta ajatellen? Me tarvitsemme muutosta ja me tarvitsemme tätä muutosta kipeästi. Vai onko jotain tilastoja, jotka voivat tukea niitä jäsenvaltioita, jotka täytäntöön panevat tai Dublinia ilman pakkokeinoja? Kuusi jäsenvaltiota tänä päivänä hoitaa 80 prosenttia kaikista turvapaikkahakemuksista EU-ssa, niin onhan se selvää, että tämä ei ole kestävä järjestelmä ja meidän täytyy todellakin miettiä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Ja nyt sitten kysymykseni. Anteeksi, että olin näin pitkällinen. Olisiko mahdollista käynnistää jonkinlaista pilottiprojektia, jota ei, joka käsittää välttelisi vastaanottoa ja turvapaikkahakemusten prosessointia, kuten Dennis de Jong jo täällä sanoi, siis todellisena eurooppalaisena ohjelmana. Olisiko se mahdollista? Olisiko se teidän mielestänne mahdollisuus eteenpäin? Uh, while you were speaking, Cecilia, I was just asking what the... Minä tässä juuri sinun puhu, puheenvuorosi aikana kysyin, mitä mahdollisuuksia on tähän, koska nyt olen sen verran uusi puheenjohtaja. Mutta raporttilaatijathan tekevät jatkuvasti työtä. Tämähän on staattinen prosessi heille. Tämä tutkimus on loppu työ tavallaan, mutta he jatkavat työtään tällä alueella. Joten puheenjohtajana tutkin tätä mahdollisuutta, mutta ihan vain nopeana reaktiona siihen, mitä juuri sanoit. Sitten seuraava puhuja on äh, Josef. Joosef. Äh, Kiitos. Tämä on tärkeä tutkimus ja siinä on myös lohdullisia näkökohtia. On myönteistä nähdä myös, että tämän järjestelmän vähemmän pakottava ja vähemmän pelottava muoto olisi mahdollinen. Sitä voitaisiin ehdottaa, mutta teidän tutkimuksen kohteena ei oikeastaan ollut se kysymys, mitkä ovat sisääntulokohdat tähän järjestelmään? Ilman näiden tulokohtien, järjest- tulokohtien uudistamista ei ole arvioitu oikeastaan ollenkaan mahdollista. Miten näitä kaikkia mekanismeja pitäisi nimittää? Sillä juuri maahan tulo tietyssä maassa rasittaa tätä kokonaisjärjestelmää ja tämä pitää nähdä myös kokonaismaahanmuuttopolitiikan kontekstissa. Jos ei ole, oikea, jos ei ole laillisia muotoja päästä EUn alueelle, niin silloin tämä järjestelmä rasittuu. Ja nämä, nämä tarpeet voitaisiin ehkä kattaa jossain muualla paremmin. niin käytit tästä politiikasta tiettyä nimitelmää. Minä ehkä, tai sanoitte, että evidence-led policy, todistepohjainen politiikka, niin minun mielestäni kyllä pitäisi pyytää poliittista päätöstä siitä, mitä, mitä, millä Dublinin järjestelmä voitaisiin korvata nyt tällä hetkellä yritämme vain pärjätä, mutta pitkällä aikavälillä tarvitsemme selkeän poliittisen ratkaisun tähän ongelmaan. Ja se on meidän tehtävämme kansan edustajina myös määritellä ehdot tälle uudelle järjestelmälle. Kiitos. Niin, tässä olivat kaikki puhujat. Josefin viimeinen huomio oli hyvin mielenkiintoinen. Loppujen lopuksi tarvitsemme poliittisen ratkaisun. Tämä ei ollenkaan vähennä Dennis de Jongin kritiikin arvoa arvoa, kun hän kysyi, mitkä, mihin kysymyksiin tutkimus itse vastasi. Tämä on vaikea tehtävä, sillä eri esittelijät Silvi Kijom, Rova Wikström esimerkiksi, eri kollegat, jotka ovat tehneet työtä tällä alalla, ovat nähneet, että yksi suurimmista ongelmista on täytäntöönpano. Se, se on myös poliittinen ongelma. Puhuitte monimutkaisuudesta, joka on este ja ongelma tässä järjestössä, mutta tässä on olemassa myös poliittinen ongelma, joka Josef mainitsi en mitenkään arvota tätä sinun huomiotasi, mutta sanon vain, että täytäntöönpanolle on tietyt esteensä. Tämä on tietysti vaikea ottaa huomioon tällaisessa selvityksessä. Dennis de Jong mainitsi, että pitäisi, pitäisi etsiä teitä, mahdollisuuksia kiertää tämä Miten voimme lainsäätäjinä käsitellä tätä? Mitä meidän pitäisi tehdä tälle? Mitä vaihtoehtoja meille on? Mitkä ovat strategiamme? Tässä on kyse ihmisistä, jotka ovat jo tämän järjestelmän piirissä tai yrittävät päästä järjestelmän piiriin. Ehkä voisitte puhua tästä ensiksi, ei pelkästään tutkimuksen aiheesta, vaan myös näistä muistakin seikoista. Vielä menettelystä. Tämä on nyt loppuraportti ja siinä on paljon hyödyllistä tietoa. Mutta haluaisimme kyllä pitää yhteyttä teihin myös tulevan työn saralta, sillä täytäntöönpano on meille todellakin tärkeää. Tämä on juuri ongelma paketissa. Jäsenvaltiot eivät toteuta sitä, mitä me lainsäätäjinä olemme, olemme luoneet. Ensiksi De Jongin kysymys ja sitten muut. Kiitos. For those questions. Um, Kiitoksia kysymyksistä. Pyrin puhumaan lyhyesti, koska kollegat voivat vastata. Aloitan kuitenkin De Jongista. Kun katsotaan yhteistä käsittelyä ja nimenomaan siinä muodossa, mitä te totesitte eurooppalaisista vastaanottokeskuksista, niin katsomme tarkkaan sitä, että miten tahansa sellainen luodaan, niin se on kuitenkin jossain jäsenvaltiossa aina sijoitettuna eikä se noudata pelkästään EUn sääntöjä, vaan myös jäsenvaltion lainsäädäntöä. Kun mietimme tätä institutionaalista puolta, niin empiiristä tutkimuksista voi oppia ainakin sen, että jos voimavaroja pannaan alkupäähän, oikeusapu ja niin edelleen, varhaisessa vaiheessa, kun sitä tarjotaan, niin se pelastaa ihmishenkiä ja järjestelmä toimii paremmin. Tarvitaan myös monia toimijoita, on monia esimerkkejä siitä, että jos on pieniä vastaantokeskuksia, joissa on kansalaisjärjestö mukana tai kansalaisyhteiskunnan toimia valtion tuella, niin usein tulee tilanteita, joissa pakolaiset tai turvapaikanhakijat luottavat enemmän näihin järjestelmiin. Tästä on paljon empiiristä näyttöä myös meidän tutkimuksessamme. Epäilemme vähän nyt sitä, kannattaako luoda uusia isoja keskuksia monistakin syistä. Ensinnäkin oikeudellinen toteutettavuus. Kyse on aina eurooppalaisesta maasta. Tai ajatellaan käytäntöäkään, jos on kovin suuria vastaanottokeskuksia. Mitä huolia me olemme pyrkineet välittämään tästä järjestelmästä, johon hakijat luottaisivat. Se on helpompi luoda pienissä vastaanottokeskuksissa. Ehkä yleisempi seikkakin kun ajatellaan pakolaisasemaa, niin se on vain väliaikainen. Se turvapaikka status kestää vain lyhyen aikaa ja sitten pitäisi tehdä tunnustaa pakolaiseksi mahdollisimman nopeasti. Sitten on kyse kotouttamisesta sen perään. Kuten totesin, me korostimme sitä, että ei tämä helpota millään muotoa liikkumista muihin maihin, vaikka on myönteinen tulos saatu. Me korostimme tätä, mikä on nähty myös muissa tutkimuksissa tällä viikolla. Eli kun puhutaan yhteisestä käsittelystä, ei se oikeastaan ole järkevää, ellei meillä ole päätöstä myös eurooppalaisesta vaikutuksesta. Ja myönteinen päätös ei sinällään sitä takaa. Olen pyrkinyt ottamaan etäisyyttä ja miettimään innovatiivisesti. Huomioida kuitenkin sen, että jos jotain on sellaista, joka toimii, niin yleensä se on pienessä mittakaavassa. Että ajatellaan, että turvapaikan rakenne pitäisi olla kovin pitkä ja pitkittynyt prosessi, niin, niin se kyllä johtaa sitten käytännön ongelmiin. Jos halutaan ehkä luoda jotain uutta innovatiivista, niin voi olla, että sekin vielä johtaisi uusiin mutkiin matkassa. Jos pitäisi valita eurooppalaisen käsittelykeskuksen ja paikallisen välillä, niin pitäisi päättää, mitkä hakemukset menevät eurooppalaiseen ja mitkä paikalliseen. Ja sitten tulee valtava byrokraattinen prosessi sen päättämiseksi. Jos ajatellaan nykyisiä eurooppalaisia oikeudellisia määräyksiä, niin monet ovat ihan järkeviä ajatellen haavoittuvuuttakin. Kun sitten sitä arvioidaan, niin se edellyttää uutta menettelyä. Me halusimme korostaa nimenomaan täytäntöönpanoa, ettei haavoittuvuuden määrittelemästä tule lisävaikeuksia menettelyssä. Halusimme siis sulkea pois erilaiset käsittelymuodot, mutta jos ajatellaan jotain yhteisiä muotoja, niin ehkä se on jopa utopia, että olisi yksi yksittäinen käsittely unionissa. Eikä sitten välttämättä käytännön hyötyä koidu, paitsi että voidaan lisätä luottamusta viranomaisten kesken. Turvapaikka-asioiden tukivirasto sitä tekee, mutta paremminkin virkamiesten iloksi kuin turvapaikanhakijoiden hyväksi. Eihän se sinällään ole huonoa, mutta siihen me emme keskittyneet selvityksessä Ehkä kollegat voivat vastata vielä tähän tarkemmin. Niin, ehkä voin yleisemminkin ottaa sille nämä kysymykset tavallaan yleisenä teemana, ja sitten Violetta voi jatkaa. Ylipäätään täytäntöönpano ja puutteet täytäntöönpanossa. Ehkä tähän voidaan vastata monikin tavoin. Ensinnäkin oikeudelliset välineet, ne ovat aika uusia. Edelleen ollaan täytäntöönpanemassa niitä, meillä on uusia rahoitusvälineitäkin käytössä. Eli kyllä voimavaroja on valmiuksen kehittämiseksi jäsenvaltiossa, jossa on heikommat valmiudet. Ehkä kansallisyhteiskunnan keskeinen osa, varsinkin vastaanottopuolella. Myös, että käytettäisiin kansalaisyhteiskuntaa varojen seuraamiseksi ja sen seuraamiseksi onko valmiuksia jäsenvaltiossa. Se on tärkeää. Jos ajatellaan ihmisoikeustuomioiden viimeaikaista päätöstä, niin on käyty keskustelua siitä, minkälaisia vastaanottokeskuksia Italiassa on ollut. Dublin paluu muuttajat ovat olleet kai huonoimmissa. On siellä hyvinkin organisoituja, hyvin rahoitettuja keskuksia, myös Italiassa myös Amifin varoin rahoitettuja. Ja siellä on paljon mukana kansalaisyhteiskunnan toimijoita pienissä keskuksissa ja silloin turvapaikanhakijoilla oli mahdollisuus saada neuvoa. Ymmärtävät todellakin, että on edessä vielä oikeudellinen menettelykin. Se voi vaikuttaa kovin arkipäiväiseltä kuvaukselta, mutta sillä saattaa olla valtava merkitys sillä, miten koko järjestelmä toimii. Ylipäätään ymmärrys siitä, mikä on turvapaikanhakija. Suuret keskukset ovat sellaisia, joissa ainoa neuvo virkamiehiltä, kansainvälisiltä järjestöltä, kertovat turvapaikanhakijoille, että voivat palata kotiin. Ja siinä se ainoa neuvo alkuvaiheessa. Eli täällä on aika paljon kielteisiä käytänteitä ja rahaa säästettäisiin paljon, annettaisiin alkuvaiheessa jo oikeudellista neuvoa. Se voitaisiin ottaa mukaan myös rahoitusvälineisiin. Jos kerran EU-varoja käytetään rahoittamaan vastaanottokeskuksia, niin ehtona rahoituksessa olisi myös kansalaisyhteiskunnan apu ja nimenomaan alkuvaiheessa vastaanottokeskuksissa niin, että mukana on paljon toimijoita, kuten me olemme peräänkuuluttaneet. Me haluamme myös ajatella käytännönläheisesti, eli miten voitaisiin ensimmäisen linjan vastaanottooloja kohentaa. Kolmanneksi ja viimeiseksi ajatellaan Dublinin vaihtoehtoja. Tähän liittyy kaksi näkökohtaa vaihtoehtokeskustelussa. Ensinnäkin, että jakokriteerit mietitään uusiksi. Varmasti valiokunnan asiantuntevat jäsenet tietävät, minkälaisia kriteerejä voidaan miettiä siinä, kun arvioidaan turvapaikanhakijoiden määrää ja heidän jakamistaan jäsenvaltioiden kesken. En ole mitenkään pessimistinen siinä, että ei saataisi poliittista sopimusta, jos, jos siinä jotain aikaan saadaan, niin kyllä voidaan koskaan. Niin enää ei ole kyse vain kansallisvaltioiden päätöksistä, vaan te olette myös mukana päättämässä varojen jaosta. Valtiot, voivat, valtiot eivät enää voi pitää kiinni ikään kuin omavaltaisesti vaikka kysymyksistä, vaikin tekin olette sanomassa senne. Jos ajatellaan sitten jakokriteereitä, niin täytyy tietää, kuka menee minne. Inhimillinen kysymys siitä, kuka menee minne, on sellainen, jossa täytyy antaa myös äänivaltaa turvapaikan hakijoille. Jos ajatellaan nykytilannetta Euroopassa, niin ihmiset liikkuvat laittomasti, käyttäen salakuljettajien vähin tiedoin siitä, mitä vastassa on. Voivat ehkä ajatella, että Ruotsi on ainoa paikka, jonne voi mennä, vaikka Irlannissa on ihan hyvä tilanne myös turvakasioissa. Väärä tietoa liikkeelle paljon. Jos ajatellaan ensimmäistä vastaanottoa, ja siinä olisi monia toimijoita, virkamiehiä, kansallisyhteiskunnan toimijoita tarjoamaan tietoa, missä voidaan käsitellä hakemuksia, kuinka paljon aikaa kuluu, niin ei se edellytä tästä poliittista sotkua, jossa nyt olemme. Se johtuu siitä, että meillä on tehty poliittisia valintoja tällaisen byrokraattisen menettelyn puolesta. Me emme ehkä niinkään luo uutta uraa tässä, vaan mietimme nykytilannetta ja ratkaisuja realistisesti nykyongelmiin. Kiitos. Puhun lyhyesti EUn vastaanottokeskuksesta. Tämän jätimme pois tutkimuksesta. Ajattelimme, että sitä ei pystytti, pystyttäisi liittämään Dublinin järjestelmään, kuten se ymmärretään ja kuten sitä pannaan täytäntöön nyt. Ajattelimme, että olisi rakentavampaa seurata toista lähestymistapaa ennen kuin olisi integroitu, tur, otetaan käyttöön integroitu turvapaikkahakemusten käsittely, niin käytettäisiin jaettua vastuuta, eli uudistettaisiin Dublinin järjestelmää niin, että yhteistyöllä olisi eri muotoja. Nyt puhun siis Silvi Kiomille erityisesti. Emme ehdota uutta Dublinin järjestelmää, vaan sanomme, että nyt aika on kypsä hylätä Dublin, mutta olemme tietoisia poliittisesta ilmapiiristä ja tiedämme, että tähän vaaditaan poliittisia neuvotteluita mm, siihen asti, kun niitä ei ole vielä käyty, niin siihen asti me yritämme huomauttaa, että tällä hetkellä pakkokeinojen ei pitäisi olla vaihtoehto, sillä se rikkoo Dublinin henkeä ja perusoikeuksia. Me ehdotamme siis, että seuraamme tällaista lähestymistapaa, jossa Dublinin järjestelmä odottaa nyt uudistamista, niin sillä aikaa Dublinin järjestelmä voitaisiin panna hyvin täytäntöön nykyisten standardien mukaiseksi, mukai, mukaisesti. Ja täällä kysyttiin, voisiko EUn task force olla eh, tällainen, olla mahdollisuus. EASO on itse asiassa tällainen työryhmä jo. EASO, EASOlla on tietyt valtuutukset, jotka tulivat jäsenvaltioilla. Ja parlamentilla on oikeus valvoa EASOa. Ja EASO on juuri tällainen. Toisaalta... Ähm, on riski myös siinä, jos jätetään kaikki täytäntöpanijoiden vastuulle. Me ajattelemme siksi, että moni, monen toimijan järjestelmä olisi luotettavampi, jos otetaan kansalaisjärjestöt ja, ne, ja mukaan ne, joilla on suojelumandaatti, niin silloin ehkä saataisiin parempia tuloksia aikaiseksi. Sitten neljäs kysymys ratkaisuista ehdotus Dublinin korvaavasta järjestelmästä on jo pöydällä. UNHCRltä ja ECREltä on tästä jo ehdotuksia ja myös Itävallan ja Saksan hallituksilta on ehdotus jakoavaimista, joita käyttää uudelleen sijoittamisella, mutta tämä voisi tuottaa myös Dublinin. Tämä, näitä ehdotuksia siis on ja se saattaisi olla jakoavain tai esimerkiksi vapaa valinta ja se, tai se, että otetaan huomioon turvapaikan hakijan ääni, otettaisiin huomioon perheyhteydet, kulttuuriset yhteydet. Nämä, nä, tämä kaikki tietysti vaatii lainsäädännön uudistamista, eikä näitä uudistuksia tai ehdotuksia voida saavuttaa nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa mutta mitä voidaan tässä saavuttaa, on se, että pakkokeinot poistetaan tai niitä vähennetään, jos ihmisoikeudet otetaan vakavasti ja perusoikeudet EUn perusarvoina, kuten artiklassa 2 määritellään, jos ne otetaan vakavasti, niin silloin pitäisi tehdä näin. Me siis ehdotamme Dublinin uudistamista, mutta ajattelemme, että siihen asti, kun korvaava järjestelmä tulee, niin pitäisi käyttää hyväksi näitä mahdollisuuksia, joita on nykyisessä, nykyisessä lainsäädäntöpuitteissa. Eli pilottihankkeet vastaanotto-olosuhteista ja hakemusten käsittelystä. Näitä pilottihankkeita on jo tehty. EAS on tehty, te, tehnyt, niitä, tehnyt niitä tänä vuonna. Niitä on tehty Bulgariassa muun muassa. Ja sitten vastaanotto vastaanotto-olosuhteet, tämä UNHCR Procedien projekti Maare Nostrumin tukemiseksi, tämä on sellainen yhteinen aloite, josta voisi ottaa oppiksi, äh, ottaa oppiksi myös tulevasta silmällä pitäen. Mutta täysimääräinen integroitu, täysimääräiset integroidut turvapaikkakeskukset vaatisivat kahta vastausta Eli etukäteen pitäisi miettiä vastuualueita siis sekä ihmistasolla, mutta myös alueellisesti, eli isäntäjäsenvaltio valtio pitäisi vakuuttaa ottamaan tällainen vastaanottokeskus tai käsittelykeskus hoitaakseen. Jos sitten tämä käsittelykeskus ottaa vastuun kaikista päätöksistä tällä alalla, niin tätä ehkä pidettäisiin oikeudenmukaiseksi. Ja nämä siis nämä etukäteismietinnöt ja sitten jälkikäteisharkinta on sellaista, että ää, ihmisethän pitää siirtää jonnekin tästä käsittelykeskuksesta sen jälkeen, kun hakemukset ovat käsittely, käsitelty, minne nämä ihmiset menisivät. Ja tämä vaatisi siis turvapaikanhakijoiden siirtämistä. Ja tämä tietysti perustuisi Dublinin järjestelmään ja tämä olisi edelleen ongelma. Ja siksi tämä pakkokeinojen kysymys on niin keskeinen. Entä sitten pääsy, pääsy turvapaikkojärjestelmiin on itse asiassa meidänkin mielestämme keskeinen ongelma. Turvapaikanhakijoiden jaottelu liittyy, liittyy juuri Dublinin nykytilanteeseen – Ulkorajan jäsenvaltioiden vaikutelma on tällä hetkellä se, että järjestelmä on heille epäreilu, vaikka luvut eivät itse asiassa tätä todistakaan. Eli siis pitäisi erottaa maahan tulokohta ja sitten ihmisten edelleen välittäminen. Pitäisi siis erottaa tämä rajavalvonnasta. De Jong haluaa vielä esittää lisäkysymyksen. Saako hän esittää? Haluatko De Jong ihan nopeasti ja sitten te voitte tehdä loppupuheenvuoronne. Kiitos Claude. Ihan nopeasti. Kuulin tässä paljon asioita. Olisin halunnut, että ne ovat mukana tässä raportissa, koska tässä nyt on enemmän pyrkimystä Äh, ratkaista ongelmia. Te ette esimerkiksi puhuneet mistään suurista keskuksista ja siitä, että mitä te oikein tarkoitatte. Eli siis jotain asioita voidaan toki ratkaista ja te olette tehneet, äh, tai siis miettineet hyvin paljon, joten siltä osin, jos teillä on materiaalia, jos teillä on aikaa ja voimavaroja tuottaa tällainen pieni lisäosa, jossa te selitätte kaiken, ja että te kiinnitätte enemmän huomiota ratkaisuihin. Ja toinen, te viittasitte poliittiseen todellisuuteen. No, me olemme täällä ja me emme ole jäsenvaltioita. Me voimme ajatella toisella tavalla kuin jäsenvaltiot. Me voimme ajatella tavallaan toisenlaisella tavalla ja ehkä päätellä niin, että me emme mieti mitään poliittisia realiteetteja neuvostossa, vaan jos meillä on hyviä ajatuksia, niin me esitämme ne. Ei meitä ohjaa se, mitä jäsenvaltiot tekevät tai eivät tee. Ja sitten vielä pakkokeinoista. Minulla on tässä pieni ongelma tämän argumentin kanssa, koska se miltä se nyt näyttää, niin te oikeastaan sanotte, että Irlannilla on hyvä turvapaikkajärjestelmä ja se olisi hyvä paikka, mistä voisi pyytää turvapaikkaa. Niin se merkitsee siis sitä, että ne, jossa on parhaat vastaanotto, olosuhteet saisivat eniten turvapaikanhakijoita ja se on poliittinen realiteetti, joka tarkoittaa sitä, että järjestelmä tavallaan romahtaa ennemminkin kuin paranee. Eli me tarvitsemme sisällöltä jotakin niin, että tämä toimenpannaan joka paikassa Euroopan unionissa ennen kuin sanotaan, että menkää minne haluatte. Thank you, Dennis. you... Kiitos, Dennis. Toivottavasti ette nyt häirintyneet tästä tähän. Täällä on vielä toinenkin jäsen, joka haluaisi Mari Lauristin, ja sitten te voisitte ehkäpä tehdä lopulliset johtopäätöksenne. Marjo, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää erinomaisesta selvityksestä. Ja loppuraportista kysyisin ja kommentoisin kuitenkin, kun katson taulukoita, kovin erilaisia lukuja hakijoita samoilla alueillakin. Pohjoismaissa, Ruotsi, Suomi, jos niitä vertailee, tai Italia ja Portugalia vertailee. Eli kyllä siellä ongelmia on. Että ole oikein tarttuneet järjestelmäeroihin tai käytänne eroihin maissa, jotka ovat kovin samankaltaisia yleisoloja ajatellen. Minä olen sitä mieltä, että yksi ratkaisu solidarisuuskysymykseen on, että olla alueellisempia lähestymistavassa, että suuret keskukset hoidettaisiin ei Brysselistä käsin, vaan alueellisesti samantyyppisten maiden kesken, kun kulttuuriperinteet, ongelman ymmärrys ovat samalla tasolla. Ja näin voitaisiin vakavoimavaroja. Jos ajatellaan Itämeren aloittamista, minä olen peräisin Virossa meillä on 95, Ruotsissa 52 000, niin meillä on kyllä paljon yhteistyötä. Ehkä olisi paljon helpompaa löytää, helpompaa löytää ymmärrys siellä kuin erilaisten maiden kesken. Minä korostan kovasti tätä. Myös ajatellaan haastatteluotantaa, kun ajatellaan poliitikkoja ja muita, niin hekin ovat tätä peräänkuluttaneet. Minä ehdottaisin ja kysyisin, onko mahdollista mennä tähän suuntaan, jotenkin vertailuun perustuva lähestymistapa, katsoa mitä eroja on, samankaltaisuuksia alueellisesti ja sitten alueellisesti hoidetaan myös ratkaisut. No niin, me haluamme toki, että jaetaan oikealla tavalla tämä taakka. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä grafiikka. Ehkä pitäisi laittaa se meidän seinillemme. No niin, tällä voitteko mahdollisesti nyt viimeiset kommentit? Question. Kiitos tästä viimeisestä kysymyksestä solidaarisuudesta. Solidaarisuuden täytäntöönpano tai luominen tällaisella alemman tason kuin EU-tason järjestelmällä, no sitä voisi harkita. Ja itse asiassa sopimukset sallivat tämän jo, siis SEUT-sopimus sallii monenvälisen yhteistyön jäsenvaltioiden välillä. On myös säännöksiä tiiviistä, tiiviimmästä yhteistyöstä, jos tietyt jäsenvaltiot haluavat mennä pidemmälle. Sitä siis minusta, minusta pitäisi harkita ennen kuin tämä, enemmän kuin tämä kaiken kattava lähestymistapa, joka on vaikea tällä hetkellä lainsäädännön tasolla. Meillä on tietysti yhteispäätösmenettely, EASossa päätökset tehdään konsensuspohjalta, joten on vaikea sopia yhteisistä, yhteisistä päätöksistä niin, että kaikki jäsenvaltiot liikkuvat samaan suuntaan samaan aikaan. Näistä muista asioista voi, hieman varoituksen sananen. Emme ehkä tässä tutkimuksessa pystyneet kaikkea tutkimaan niin syvällisesti kuin haluaisimme, sillä meillä oli vain heinäkuusta syyskuuhun aikaa. Kahdessa kuukaudessa ei paljon pystynyt saamaan aikaan. Perusidea oli kuitenkin se, että kun Euroopan parlamentti on antanut toimeksi jo useita tutkimuksia esimerkiksi artiklasta 80 solidarisuuslausekkeesta ja hakemusten käsittelystä, sellaisista aloista, jotka itse asiassa itse asiassa myös liittyvät tähän yhteisen käsittelyn kysymykseen. Me siis halusimme katsoa myös olemassa olevia tutkimuksia. Me halusimme siis tällaisen vaihettaisen lähestymistavan, joka voitaisiin toteuttaa näissä ny- nykyisissä lainsäädäntöpuitteissa. Dublin kolmenhan oli vasta tullut vasta voimaan. Ja tiedän, että tähän tulee uudistuksia ja, ja se vie aikaa, koska tämähän hyväksyttiin vasta heinäkuussa 2013. Siis emme ajattele, että tämä olisi mahdotonta, mutta Dublin 4 tai mahdollinen Dublinin ö, poistaminen, sen suhteen voidaan tehdä täytäntöpanossa paljon sellaista, jota parlamentti voi valvoa. Parlamenttikin voi valvoa siis täytäntöpanon jäsenvaltioissa. Kiitän teitä kaikkia kolmea. Te sanoitte, että te haastattelitte yhtä parlamentin jäsentä. Kuka se oli? Rova Grion? Aha, hän, hänellä oli kunnia. Ja vastuu. Silvi, sinulla on nyt harteillasi kaikki. Kiitos teille kaikille kolmelle tästä esittelystä ja raportista tänään ja kollegat, kiitokset mielenkiintoista keskustelusta. Tästä tulee valtava voimavara meille jatkossa. Kiitos. Kiitos vielä. No niin, kollegat, kello kolme Itävallan ministeri